Uh, for the Econ opinion in the insolvency file where URI uh, has the lead. And Econ and URI, this has been decided by the CUP, will work on the... Mitä tulee maakohtaiseen raportointiin ja mahdolliseen SETA, ää, mietintöön, niin äh, puheenjohtajakokous ei ole ottanut vielä mitään kantaa. Me olemme kuitenkin valmiita. Ehkä se tapahtuu tänään. Päätettiin, että Dijsselbloomin äh, tulisi tulla Ekoniin aikaisemmin kuin mitä hänen toimistonsa ehdottuu äh, johtuen tästä ähm, vähän aikaa sitten tehdystä päätöksestä. Siksi koordinaat halusivat, että herra Dijsselbloem tulisi tammikuussa. Päätimme myös, että herra Ignacio Pisko kutsuttaisiin avoimeen koordinaattorien kokoukseen. Hän on Italian keskuspankista, sen jälkeen Espanjan keskuspankista kutsutaan edustaja paikalle. Koordinaat koordinaattorit olivat sitä mieltä, että viime äh, vuonna liittyen budjettiluonnosprosessiin ähm, menettely oli liian hidas ja lisäksi otamme yhteyttä KONT-sihteeristön, jotta meillä olisi yhteinen mielipiteen vai äh, tuo tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta SSMstä ja sitten äh, päätimme kutsua herra Dombrovskiksen, jotta voisimme keskustella Gulardin mietinnöstä yhdessä. Tässä minun ilmoitusasiani ja nyt voimme mennä esityslistan kohtaan neljä. Tarkistusten käsittely. Kunnar Högmakin mietintö talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso esittelijällä puheenvuoro. Kiitoksia. Haluan myös toivottaa kaikille hyvää uutta vuotta. Jos katsoo nyt ympäri maailmaa, niin sitä kyllä tarvitaankin, siis hyvää onnea. Tässä mietinnössä on lähes 400, on 493 tarkistusta täsmälleen varsin paljon. Toisaalta suurin osa niistä on vain näkemyksiä samoista artikloista. Tämä kuulostaa ehkä enemmältä kuin käytännössä onkaan, mutta silti suurta mielenkiintoa tätä kohtaan on ja olen hyvin iloinen tästä. Odotan innolla tehdä yhteistyötä varjoistojen kanssa. Ensimmäiset keskustelut on jo käyty ja haluaisin sanoa meidän kannaltamme, kun mietitään kaikkia näitä tarkistuksia, niin nyt on, elämme epävarmuuden aikoja. Tämä, tätä tulee USAsta, mutta myös nämä Brexit-neuvottelut – rahoitusmarkkina, epävakaus joissakin jäsenvaltioissa. Monia muita haasteita ja ongelmia on. Mielestäni vakaussopimus on vieläkin tärkeämpi, koska se tuo uskottavuutta Euroopan taloudelle. Ja jos tätä kohtaan suhtaudutaan epäluuloisesti, tämä voisi heikentää vastaavasti vakautta. Ratkaiseva kysymys neuvotteluissa tulee olemaan, miten tarkastellaan sitä kysymystä, jota on kutsuttu positiiviseksi finanssipoliittiseksi ähm, ähm, viritykseksi tai asemiksi. Minä ajan itse suhteen myönteisesti, jos voimme varmistaa julkisen taloudenpiton ja rohkaista tätä kautta kasvuun, niin tämä tietenkin ei ole pelkästään tärkeää, vaan se on meidän velvollisuutemme jopa. Ja minusta me voimme saavuttaa jonkinlaista yhteisymmärrystä näissä kysymyksissä joka perustuu siihen, että uskotaan ja luotetaan vakaussopimuksena eikä pyritä mitenkään heikentämään vakautta julkisessa taloudessa, mutta samanaikaisesti halutaan varmistaa se, että voimme käyttää finanssipoliittisia välineitä kannustimia, johon myös on mahdollisuus kasvu- ja vakaussopimuksen puitteissa. Ja tässä meillä on myös tilaisuus laadulliseen budjetointiin. Puheenjohtaja olen aina hämmästynyt, kun me keskustelemme tärkeistä menoeristä. Ja kollegat tai hallitukset sanovat, että Nämä, tämä investointierä on nyt niin tärkeää, että se on syy sille, että nyt pitää voida, pitää voida ylittää kasvu- ja vakaussopimuksen rajat. Koska jos tämä nyt on niin tärkeä kysymys, niin sitähän pitäisi lähteä liikkeelle alun perinkin ennen kuin mennään yrittämään mitään ylittämään budjettirajoja. Jos se on niin tärkeä kysymys, niin se pitää hoitaa ykkösasena menoeränä sen sijaan, että budjettikauden lopuksi sitten ruvetaan sanomaan, että me tarvitsemme rahaa nyt tähän tässä kohtaa. Joten Tämän tapainen järjestys, kun ajatellaan erilaisia menoeroja, niin jos järjestys on oikea, niin voimme saavuttaa paljon jo sillä. Minun mielestäni tämä olisi tärkeä prioriteetti se on itsestäänselvyyskin, koska meillä on lainsäädäntöä olemassa. Komission so, komissiolla on velvollisuus taata vakaussopimuksen toteutuminen, mutta me voimme keskustella varmasti paljonkin ja saada aikaan yhteisymmärrystä siitä, miten näitä asioita pitää käsitellä. Tämä näkyy myös monissa tarkistuksissa mielestäni. Kun ajatellaan laajemmin Euroopan taloutta, asiat vaihtelevat siis maasta toiseen. Jotkut kollegat osoittavat siihen, että kasvu jakaantuu epätasapainoisesti, samoin uudet työpaikat. Minä en ole sitä mieltä, että niitä mitenkään jaetaan. Niitä syntyy riippuen erilaisista olosuhteista. Ja mielestäni tämä on tärkeä seikka meille ottaa huomioon ja miettiä, koska meillä on kyllä parempaa kasvua joissakin jäsenvaltioissa ja vähäisempää kasvua joissakin muissa jäsenvaltioissa. Ja pitkälti tämä liittyy politiikkoihin, joita on, joita on täytäntöön pantu. Ja mielestäni tämä on hy- hyvä pohja meille keskusteluun keskustella asiasta ja analysoida sitä. On tärkeää, että me tarkastelemme kokonaisvaltaisesti Euroopan unionin taloutta, mutta myös yksittäisiä kansantalouksia ja saavutuksia eri jäsenvaltioissa. Asia on niin, puheenjohtaja, jos pitää päätään jääkaapissa ja jalkoja uunissa, niin aika hyvä keskilämpötila kyllä syntyy, mutta ei tämä auta jalkoja eikä päätä eikä terveyttä yleensäkään. Ja mielestäni tämä on tärkeää muistaa myös talouspolitiikan yhteydessä. Meidän täytyy voida varmistaa se, että toimimme oikein, teemme oikeita asioita, saamme kasvua aikaan työpaikkoja. Rouva koordinaattori, ja meidän täytyy nähdä, että erilaiset olosuhteet synnyttävät erilaisia mahdollisuuksia. Meille investoinnit tulevat olemaan tärkeitä, mutta tässä investoinnissa on kyse siitä, että houkutellaan investointeja ja varmistetaan kannattavat sijoitukset. Meistä on tärkeää voida tietää, on tärkeää tietää, että monetkin jäsenet eri ryhmistä korostavat sitä, että pitää laskea verotusta työkohdalla. Se on hyvä asia. On myös tärkeää panna merkille, kun keskustellaan rakenteellisista uudistuksista. Ja ihan lopuksi vielä Tämä tulee myös läpi suurimmasta osasta tarkistuksia. Kasvun hidas tahti pitkälti riippuu aika poikkeuksellisesta rahapolitiikasta, jota on harjoitettu viime vuosina. Ja tämä ei ole pitkällä aikavälillä kestävää toimintaa kun tämä päättyy, tämä rahapolitiikka, meidän pitää tukeutua rakenteellisen uudistuksen. Tietenkin voidaan aina toivoa, että tulee tällaisia finanssipoliittisia kannustimia, mutta aikaisemminhan niitä on paljonkin ollut käytössä ja varsin pitkäänkin. Ja mitä sitten olemmekaan tästä mieltä, ei tämäkään ole kestävä tapa toimia vuodesta toiseen, vaikka mistä kulmasta asiaa katsoisi. Joten tässäkin palataan rakenteellisiin uudistuksiin jopa tässä kysymyksessä ja niiden välttämättömyyteen. Me haluamme keskustella yhdessä näistä kaikista asioista, koska uskon kyllä, että yhteistä pohjaa ja ymmärrystä löytyy sille, että voimme tehdä enemmän, mitä tulee julkiseen taloudenpitoon, voimme tehdä uudistuksia, että voimme tätä kautta houkutella sijoituksia ja investointeja, voimme varmistaa ja taata vakauden ja voimme myös varmistaa sen asian, että voimme yhdistää kaikki nämä kolme asiaa toisiinsa. Ja loppujen lopuksi puheenjohtaja, jos saamme myönteisen finanssipuolisen tilanteen aikaan, niin silloin myös kasvavakaussopimus on hyvissä kantamissa. Äh, Kiitoksia esittelijälle edustaja Silva Pereira SND-ryhmästä. President, Kiitos äh, puheenjohtaja. Minä haluaisin myös toivottaa hyvää uutta vuotta kaikille ja haluaisin myös kiittää Gunnar Högmarkia hänen kommenteistaan esittelijänä. Haluaisin sanoa, että SND-ryhmä on halukas tekemään yhteistyötä kanssanne. Olemme avoimia, haluamme päästä kompromissiin, mutta vielä on paljon työtä tehtävänä, jotta kompromissi olisi mahdollinen tämä nykyinen versio mietinnöstä on vielä aika kaukana tasapainoisesta lopputuloksesta ja me haluaisimme saada aikaan tasapainoisen lopputuloksen. Mutta on ihan selvää, että tämä kompromissihalukkuus kyllä johtaa siihen, että saamme aikaan hyvän kompromissilopputuloksen, lopputuloksen, kuten aikaisemminkin. Ne kompromissit, joita olemme saaneet aikaan aikaisemmin, niiden täytyy olla lähtökohta. Emme voi sanoa, tai Euroopan parlamentti ei voi nyt sanoa vähemmän kuin mitä olemme sanoneet aikaisemmin. Erityisesti mitä tulee reiluun ja tasapainoiseen kasvuun koko mantereella. Haluaisin, että me saamme aikaan kompromissin, joka rakentuu edellisille vuosille. Te puhutte sääntöjen uskottavuudesta ja siitä, että niiden täytyy olla sopivat Euroopan unionin toimivuudelle. Mutta jos me katselemme näitä ongelmia, joita Euroopalla on edessään, niin kysymys ei ole pelkästään sääntöjen uskottavuudesta, vaan se vakava ongelma, joka meillä unionissa on, on investointien puute, kasvun puute, korkea työttömyysaste, epätasa-arvo ja hyvinvoinnin epätasainen jakautuminen. Kaiken kaikkiaan tämä luo tyytymättömyyttä eurooppalaiseen projektiin. Ja sen vuoksi Eurooppa on riskinalainen. Joten olen samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän sanoo, että se, mikä tässä, mistä tässä on kysymys, on nimenomaan se, että tehdään oikeat asiat finanssi- ja talouspolitiikan täytyy olla oikeanlaista. Ja nyt on ratkaiseva hetki, hyvät kollegat, hall- talouden hallinnalle. Tämä on se hetki, kun Euroopan parlamentin äänen täytyy kuulua sinne, mihin suuntaan talouspolitiikka ja finanssipolitiikka lähtee. Mutta emme voi unohtaa sitä, että tässä on kuitenkin poliittinen ydin ja, ja poliittinen avain koko keskusteluun. Euroopan toimielimet ja komissio on tuonut esiin seuraavanlaisen viestin. Euroopan talous tarvitsisi vuonna 2017 finanssipolitiikkaa, joka tukee enemmän kasvua. Tämä on se avainviesti ja se on se, mitä Euroopan talous tarvitsee. Finanssipolitiikka, joka täydentää hyvällä tavalla rahapolitiikkaa. Te olette kaikki tästä tietoisia. Emme me voi jatkaa nykyistä rahapolitiikkaa. Mutta komissio sanoo paljon muutakin. Komissio sanoo, että vuoden 2017 budjetti, joka on juuri hyväksytty. Samoin kuin komission suositusten täyden, täytäntöönpano ensi vuonna johtaa finanssipolitiikkaa, joka on jossain määrin rajoittava sen sijaan, että se olisi kasvattava finanssipolitiikkaa. Näin komissio sanoo. Eurooppa 2017 harjoittaa vääränlaista finanssipolitiikkaa, mikäli mitään ei tehdä. Joten siksi Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen positiiv- finanssipolitiikan positiivisesta luonteesta. Ja ajatuksena on, että budjettimarginaalilla tehtäisiin enemmän kasvun stimuloimiseksi. No, tämä on haaste ja meidän pitää pitää hyvänä, tai meidän pitäisi tukea tätä ehdotusta. Meidän täytyy tukea kaikkia aloitteita, jotka parantavat investointeja. Me tuemme kaikkea, jolla voidaan ylittää nämä kuilut unionissa sekä kaikkia ehdotuksia, jotka tukevat finanssipolitiikkaa, joka voi vastata näihin haasteisiin. Mutta me emme tue mitään joka, tässä mietinnössä, joka on ristiriidassa aikaisempiin mietintöihin, kuten liittyen esimerkiksi sanktioihin. Parlamentti on hyvin selkeästi sanonut kantaansa näistä asioista. Meidän täytyy saada aikaan oikea poliittinen miksi. Se on keskiössä. Ja tämän puolesta minä työskentelen. Kiitoksia esäryhmästä Bernd Lyk. Thank you very much, uh, Chair. Um... Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Äh, puhun kollegani äh, Robert Zielen puolesta. Hän pyytää anteeksi, ettei hän voi olla paikalla tänään. Äh, pitäisi tietää, nämä ovat herrat Zielen kommentit, että on tehty hyvin paljon tarkistuksia tähän valiokunta aloitteeseen mietintöön. Herra Högmarkin mietintö on antaa hyvän suunnan tehtävälle työlle, mutta tähän mietintöön on tehtävä vielä pieniä muutoksia, jotta otetaan huomioon ne suuret haasteet, monet haasteet, joita edessämme on. Se, mitä me tarkistuksella haluamme korostaa, on se, että vaikka kasvu on palannut, se on vielä heikkoa ja epätasaisesti jakautunut jäsenvaltioiden kesken. Sama koskee työllisyyttä. Jäsenvaltioiden työllisyysasteet ovat hyvin erilaiset mutta euroalueen yhteiset toimet voivat eh, salata eh, todellisuuden niiden takana eh, oli kyse sitten työttömyysasteessa, velkaantumisasteesta tai budjettivajeesta. Investointitaso on erityisesti huolen mm, aiheemme. Toisaalta puhumme siitä, että on tärkeää saada budjetit tasapainoon ja noudattaa yhteisiä sääntöjä. Meillä on myös Junckerin suunnitelma, jota monet pitävät patenttilääkkeenä kaikkiin rahoitusongelmiin EU-ssa. Kuitenkin suuri osa Esirin määrärahoista on päätynyt maihin, joissa on ollut jo tarpeeksi suuri investointitaso kuntaan se EU-13 maat saivat vain 18 eh, prosenttia tästä, vaikka ovat panneet täytäntöön kaikki uudistukset ja niiden budjetit olivat eh, pääosin tasapainossa ja velkaantumisaste alhainen. Tässä muutama kommentti eh, kollegani tekee mielelläni yhteistyötä esittelijä- ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta tästä mietinnöstä tulisi kattavampi, koska ää, äh, käytin tähän vain kaksi minuuttia, niin haluaisin muutaman oman kommenttini ää, äh, lisätä tähän ja minäkin haluaisin nostaa esiin sen, että suuri osa ESIR-määrärahoista on käytetty maissa, joissa on jo riittävä investoinnin taso. Minun mielestäni tämä osoittaa sen pääongelman, joka meillä EU:ssa on. Investointi riippuu pääoman marginaalista tuotosta. Investointia tapahtuu siellä, missä marginaalinen tuotto on korkea, eikä siellä, missä marginaalinen tuotto on alhainen marginaalista tuottoa ei kuitenkaan nosteta lisäämällä pääomaa päinvastoin. Jotta voitaisiin nostaa marginaalista tuottoa, meidän on parannettava tuotanto-olosuhteita, työn laatua, inhimillisen pääoman laatua, julkisen hallinnon laatua ja niin poispäin. Nämä ovat tekijöitä, jotka Äh, nostavat pääoman marginaalista tuottoa ja meillä on selkeä epätasapainoa EU-ssa tässä äh, näiden täydentävien tekijöiden ähm, suhteen äh, ydinmaissa ja reuna-alueilla. Ja tästä syntyy eroa marginaalisen pääoman tuotossa ja Tällä tavoin investointivälineet talouskasvun edistämiseksi ovat erilaiset. Eli eh, tässä on kyse kilpailukyvystä. Investointeja ei tehdä maihin, jotka eivät ole kilpailukykyisiä. Meidän on lisättävä ja tasapainotettava kilpailukykyä Euroopassa ja euroalueella. Yksi tärkeä kysymys tässä on se, että meillä ei ole eh, valuuttakurssia eh, tämän kilpailukyvyn tasapainottamiseksi, joten eh, tämän kriisin ytimessä on euro valuuttana, joka eh, ei sovi taloudelliselle alueelle, joka on niin heterogeeni kuin euroalue, mitä kilpailukykyyn tulee. Kiitoksia. Kiitos. Iva Viernich Alderyhmästä. Um, uh, Chair, um, my best wishes for everybody. Puheenjohtaja, hyvää uutta vuotta myös minulta kaikille Kiitän herra Högmarkia hänen mietinnöstään. Me tuemme sitä yleisesti ottaen. Meillä on joitakin avaintarkistuksia koskien investointeja. Euroopan täytyy tehostaa toimiaan ja parantaa yritysympäristöä ja täysin sisämarkkina, lainsäädäntö, kuten pääomamarkkinaunioni. Meidän tarkistuksissamme teemme joukon erityisiä suosituksia, kuten se, miten saa parannetaan rahoituksen saatia, kasvu, yritykset ovat innovatiivisia, pitkän aikavälin investointiponnisteluiden pitäisi keskittyä koulutukseen, tutkimuksen kehitykseen, innovaatioon, tietoteknologiaan, kestävään energian tuottoon. Komission pitää lisätä toimia ja houkutella EU-hankkeille rahoitusta rajoitteen ylittävällä tavalla esimerkiksi EFSin kautta. E- Eserin kautta sitten rakenteelliset uudistukset jäsenvaltioiden pitää ponnistella enemmän ja täytäntöön panna maakohtaisia suosituksia jo, ja täyttää sitoumuksensa viedä loppuun sisämarkkinat. Me myös kehotamme komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään ponnisteluita uudistuksia terveydenalalla esimerkiksi yhteistyön kautta tai parhaimpien käytäntöjen jakamisen myötä EU-tasolla. Terveys kulut jäsenvaltioissa ovat tällä hetkellä 5-11 prosenttiin suhteessa BKT, hen, ja tämän luvun osoitetaan kasvavan huomattavasti väestön rakenteen muuttuessa. Mitä tulee finanssipoliittisiin rakenteisiin, rahoitus, rahoitukseen. Tarvitsemme uskottavia finanssipoliittisia sääntöjä, joita noudatetaan ja täytäntöönpannaan, että lisätään luottamusta. Se on myös ennakkoehtona sinne, että voidaan viedä loppuun Euroopan talous- ja rahaliitto. Pitkän aikavälin kestävyys julkisessa taloudessa, sitä täytyy arvioida etukäteen jo, kun e- korot nousevat ja äh, minkälaisia kustannuksia syntyy myös demografisista muutoksista. Komission pitäisi kehittää indikaattori, jonka mukaan arvioidaan, missä määrin määrin kansalliset budjetit vaikuttavat tuleviin sukupolviin. Ja vielä kansallisten politiikkojen koordinointi ja demokraattinen vastuuvelvollisuus. Demokraattinen vastuuvelvollisuus on asia, jota pitää parantaa kansallisten parlamenttien ja komission. Pitäisi käydä parempaa dialogia maakohtaisista suosituksista. Maakohtaiset suositusten pitäisi olla juridisesti sitovia koska kerran kansainvälisemmät hallitukset ne aikaisemmin ovat itse hyväksyneet. Odotan innolla keskustelua. Kiitoksia. En näe tällä Guelta puhujaa, enkä myöskään vihreiltä, enkä EFDDltä, ENF. Edustaja Stoich. Edustaja Annemans. Kiitos puheenjohtaja. Kuten joka vuosi, niin seuraan Hökmarkin mietintöä tarkkaan heti kun teksti on luettavissa. Mutta kuitenkin nämä ohjausjakson mietinnöt ovat osa kokonaisuutta, talouden kasvun ydin, hyvinvoinnin ydin Euroopan mantareella on aina ollut tämä, se kilpailutilanne, joka meitä on inspiroinut ja sitä kautta on pyritty saamaan aikaan ö, parempaa elintasoa esimerkiksi vapaan Maastrichtin sopimuksen kautta ja vapaiden markkinoiden kautta. Ja Tätä me olemme aikoinaan tukeneet, mutta se Maastrichtin jälkeen meni paljon pieleen se, mitä sen jälkeen tapahtui yhtenäisvaluutan ynnä muiden myötä. Ne ovat olleet huono asia kasvulle, jota me täällä niin kovasti haluamme. Ja jos lähdetään meidän omasta identiteetistämme ja sen kautta talouden kasvuun pyrkiminen olisi ollut yksi tie, mutta nyt me olemme tilanteessa, jossa meillä on yksi valuutta, yksi yhteinen alue ja me istumme siinä ihan jumissa, emmekä me niin kauan kuin tällaista järjestelmää ei muuteta, niin me emme ikinä pääse eteenpäin, emmekä me saa kasvua aikaiseksi. Joten tämä kuva, kuvaus tai tämä vertaus, jota Höckmark käytti, joka hän todennäköisesti itse keksi, osoittaa hieman tällaista, ja hän puhui pienestä kasvusta ja muusta varovaisesti, mutta ei tässä nyt kuitenkaan voisi sanoa, että että meillä on pää jääkaapissa ja jalat uunissa tai toisinpäin. Ei meidän nyt tässä tule olla niin optimistisia. Minä tulen eh, tekemään hyvin kriittisiä eh, huomioita tästä ohjausjaksomietinnöstä. Thank you. I have one request for the... Kiitoksia. Minulla on yksi ylimääräinen puheenvuoropyyntö. Pervans Peres, kaksi minuuttia. Merci. Um... Kiitos. Ah. Edustaja Resortti myös. Um. Niin, kiitoksia vielä esittelijälle esityksestä. Hän tässä otti vain uusin, uuden käsitteen keskustelun, nimittäin tämä uni vertaus joka osoittaa näitä ääripistetilanteessa, mutta hän ei itse se ole soveltanut tätä oppiaan, koska sitten hän täällä kertoo meille, että paljonkin budjettitukea ja kannustimia on annettu, mutta mitä tulee rakenteellisiin uudistuksiin, niitä ei ole ollut tarpeeksi. Kuitenkin minusta tuntuu siltä, että yksi asia, joka on nyt tätä talouspoliittista keskustelua täällä luonnehtii, on äh, jännitteet ja väsymys, joka voidaan nähdä jossakin jäsenvaltiossa. Ei ole kyse niinkään siitä, että se on liikaa budjettistimulantteja, koska silloin ei olisi tarvittukaan mitään Junckerin suunnitelmaa, vaan pikemminkin on väsytty näihin rakenteellisiin uudistuksiin siinä muodossa, kun se ensimmäisessä vaiheessa laadittiin ja toiminta suunnattiin ennen kaikkea siihen, että haluttiin laskea kustannuksia ja parantaa kilpailukykyä. Nyt minä ehdottaisin, että mentäisin pois tällaisesta ääripisteajattelusta uuni ja ja otettaisiin uuden tyyppisiä rakenteellisia uudistuksia mukaan keskusteluun ja mietittäisiin, missä määrin tarvitaan myös kannustimia, jotta voidaan säilyttää investointien taso EU-ssa, erityisesti euroalueella. Rosati. Darius Rosati. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Höckmarkia eh, hänen erinomaisesta mietinnöstään. Laajalti olen samaa mieltä hänen huomioistaan ja suosituksistaan. Esimerkiksi olen myös sitä mieltä, että me tarvitsemme eh, parempaa menosuunnittelua ja äh, jos pidämme infrastruktuuriinvestointeja tärkeinä, niin sitten meidän pitäisi äh, kirjata ne äh, menolistamme alkuun, koska aina kun teemme poikkeuksen, aina kun meidän mm, meno, joku menoluokkaamme menee jonkun rajan ulkopuolelle, niin se jää sitten yleisen menojen ulkopuolelle me laitamme sitten yleisiin menohan kaikkea muuta, kun tiedämme, että infrastruktuurimenot voidaan jättää marginaalin ulkopuolelle. Tämä ei ole hyvä lähestymistapa. Toinen asia on tämä finanssipoliittinen kannustin. Sitä on ollut paljon euroalueella, sanoi herra Höckmark. Luulen, että hän tarkoitti velkaantumisastetta. Kun katsomme velkaantumisastetta, niin näemme, että paljon mm, menoja on ollut. Kuitenkin menot eivät ole välttämättä osuneet oikeisiin kohteisiin, joten ymmärrämme hyvin tilannetta eri maissa. Joissain maissa on joustoa, siellä voidaan lisätä menoja mutta päätös on heidän omansa. Mikään väline Euroopan unionin tasolla ei sano näille maille, että teidän on kulutettava enemmän esimerkiksi kun kyse Saksasta tai Alankomaista tai joistain muista maista. Ei ole mitään välineitä näiden maiden vakuuttamiseksi. Jos ne haluavat, ne voivat kuluttaa enemmän, mutta niiden ei ole pakko. Ja sitten on taas hyvin velkaantuneita mailta, joilla ei ole tätä liikkumavaraa ja nyt kysymys kuulee, kuinka tämä yhtei, nämä yhteiset menot Euroopassa voivat auttaa näitä maita niin kauan kuin meillä ei ole välineitä, joiden avulla jäsenvaltioiden suverenisuus yhdistettäisiin yhdeksi finanssipolitiikaksi, niin tältä välinettä ei ole käytössä. Ja sitten viimeinen kommentti puheenjohtaja siitä, mitä herra Luke sanoi. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi kilpailukyvystä ja niistä syistä, miksi ei ole investointeja maihin, jotka eivät ole kilpailukykyisiä. Mutta minulla on ongelmaa hänen arviostaan euron roolista. Tämä koskee myös tätä toista kollegaa. Jos herra Luke on sitä mieltä, että e, jos näillä mailla olisi oma valuuttansa, että se voisivat devalvoida tuota valuuttaa ja se olisi jotenkin ratkaisu asiaan, niin mielestäni se ei ole totta. Jos valuuttaa velat e, devalvoi, niin silloin ei ole kilpailukykyisempi herra Luke, on vain halvempi. Ei ole innovatiivisempi, ei ole tuottavampi, vaan on halvempi. Ja tämä ei ole mikään pitkän aikavälin ratkaisu, se antaa pienen hetken helpotuksen, mutta siinä kaikki. Kiitoksia, Philip Lambert. It's just reacting. Reagoin vain siihen, mitä herra Rosati äsken sanoi. Olen todellakin samaa mieltä loppuosan kanssa hänen lausuntoaan. Ei se tarkoita sitä, että muuttuu kilpailukyvyssä, mutta jos on halvempi, olen todella samaa mieltä, koska todellinen kilpailukykyhän tulee siitä, että annetaan, tehdään sellaisia palveluita ja tu- tavaroita, joka todella hyödyttää asiakasta. Tämä on ydin kilpailukyvyssä ki, hil, kin, hintakilpailukyky on tällainen helppo tapa päästä tänne. Edelleenkin pidän kovasti siitä, mitä te sanoitte, että Euroopan pitäisi kilpailla korkealla arvolla eikä alhaisella kustannuksella. Me emme ole mikään matalapalkka-alue. Tässä on samaa mieltä kanssanne, kun sanotte, että meillä ei ole poliittisia välineitä, jotta rohkaisimme investointeihin maassa, jo, maissa, joissa on kykyä siihen. Tätä voitte pitää epäsuorana välineenä, mutta jos tarkastelee talouspolitiikan ohjaustettua lainsäädäntöä ja makropoliittisia menettelytapoja, sieltä löytyy epäsuora tapa kannustaa maita investoimaan. Siis silloin, kun on liiallisia ylijäämiä ja me korostimme aikanaan juuri tämän asian mainitsemista lainsäädännössä ja komissio tekee niin kuin, toimii niin kuin se on sisällä, mutta kun on tällaisia massiivisia ylijäämiä, voitaisiin sanoa, että Tämä tarkoittaa sitten sitä, että mä on erityisen kilpailukykyinen, mutta toisinpäin voitaisiin lukea näitä liiallisia ylijäämiä kuin merkkinä aliinvestoinneista ja kulutuksista. Pa- siis kun me arvostelemme Saksaa sen massiivisista valtaisista ylijäämistä, se johdu siitä, että Saksa pystyy viemään paljon. Mehän sanomme tällä sitä, että Saksa ki- äh, keinotekoisesti alistaa sisäistä kysyntää. Mehän, tehän tiedätte, me vihreät pidämme paljon parempana in- investointeja eikä pelkkiä, tätä kulutusta. Kulutusta siis tarvitaan myös, mutta älkää nyt yrittäkö äh, vauhdittaa ne liiallisella kulutuksella. Me tiedämme, että aliinvestointeja kuitenkin Saksassa on. Mielestäni on todellakin absurdia, että Junckerin suunnitelma rahoittaa investointeja Saksassa, missä investointikapasiteetti on valtavaa. Joten tätä me tarvitsemme. Tämä on se väline, jota meidän pitäisi käyttää. Se on epäsuora väline, mutta hyvä sellainen. Ja minä pahoittelen sitä, että komissio ei sitä käytä.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 Mr. Luke promised me that he sticks to one minute. Jos herra Luke lupaa pitää kiinni minuutin puheajasta, niin saatte puheaikaa. Kiitos puheenjohtaja. En lupaa, mutta yritän olla nopeaa. Olen kiitollinen EFDDn ja vasemmiston kollegoille, kun he jättävät hieman tilaa keskustelulle tässä. Olen kiitollinen edustaja Lambertsille, joka kiisti minun väitteeni, mutta vahvisti sen sanomalla, että kilpailua voi tapahtua kahdessa mittakaavassa. Se voi tapahtua arvon pohjalta hinta- tai kustannusten tai hintojen pohjalta. Molemmat ovat mahdollisia. Ja kilpailukykyä kasvattaa myös, se kasvattaa myös prosesseja, jossa matalammat hinnat, niin on kilpailukykyisempi. Mutta näitä molempia mittakaavoja pitää hyödyntää. Mutta jos tämä ero on niin suuri kuin sen euroalueella tällä hetkellä on, niin onko tämä mittakaava nyt 30-40 prosenttia tietyille euroalueen maille. Ja silloin on täysin epärealistista olettaa, että yritykset näissä kriisimaissa kykenisivät hyötymään tuotteiden laadun avulla, jos hintaero on 40 prosenttia. Joten se, mitä nämä yritykset tarvitsevat ne tarvitsevat alempia, halvempia hintoja niin, että niihin maihin haluttaisiin investoida, että ne olisivat, että ihmiset haluaisivat investoida sinne. Uh, we should flexibility also in giving cash. Noin. Meillä on joustavuutta myös tässä menettelyssä puhujalistan ulkopuolelta. No niin, esittelijä. Kiitoksia oikein paljon kaikista kommenteista, enkä nyt mene kaikkiin, mutta mielestäni ensin on tärkeää se, että kilpailemme korkeiden palkkojen kanssa, mikä alhaisten palkkatason maiden kanssa. Tietenkin voimme aina alentaa hintaa, mutta sitten palkat ovat alhaiset. Meidän pitäisi etusijalle asettaa hyvät työpaikat. Ja se, mikä tästä keskustelusta käy ilmi, on se, että suurimmat ryhmät eivät kyseenalaista kasvu- ja vakaussopimusta. Ja ymmärtääksemme kaikki tulkitsemme tämän samalla tavalla, että tämä keskustelu myönteisestä finanssipoliittisesta viritelmästä ei saa viedä pohjaa kasvu- ja vakaussopimuksen säännöiltä ja uskottavuudelta. Toinen asia, minun on nyt palattava keittiöön ja jääkaappiin ja uuniin koska mielestäni on tärkeää, että me ymmärrämme, että on erilaista kehitystä eri jäsenvaltioissa. On sanottu, että meillä on liian vähän kasvua. Se on totta kokonaisuudessa ja erityisesti kun katsotaan joitakin jäsenvaltioita, mutta on myös hyvin korkeaa kasvua joissain jäsenvaltioissa. On myös varsin korkea investointitaso joissain jäsenvaltioissa ja tämä usein liittyy julkisen talouden vakauteen. Ja joissain jäsenvaltioissa ja tämä on ristiriidassa sen kuvan kanssa, joka meillä on Euroopan taloudesta, niin joissain jäsenvaltioissa meillä on erittäin korkea työllisyysaste. Joten meidän on keskusteltava siitä, että miksi meillä on näitä eroja. Ja tämä osoittaa yhteen suuntaan nimittäin, että ehkä aina ratkaisu ei ole velan lisääminen ja velkataakan lisääminen. Ehkäpä on eh, pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta tärkeää asettaa rakennemuutokset edutusijalle, eikä vain odottaa finanssipoliittisia kannustimia. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi käyttää julkisia määrärahoja parhaalla mahdollisella tavalla kasvun stimuloimiseksi. Herra Rosaatti sanoi, että meidän täytyy olla viisaampia varmistaaksemme, että e, julkiset määrärahat tukevat mahdollisimman paljon kasvua. Ja mm, olen kyllä halukas pääsemään kompromisseihin. Odotan mm, kovasti keskusteluja varjoesittelijöiden kanssa ja muiden valiokunnan jäsenten kanssa. Kiitoksia ja arvostan tätä mm, myönteistä henkeä yrittää saada aikaan kompromisseja. Odotamme kovasti teidän työtänne. Esittelijä varmasti hyvin tietää, että tämän kasvu- ja vakaussopimuksen täydentävä osuus on se, että sitä on käyttävä eh, täysin. Eh, myöskin tämä joustavuus on säännöissä, se on tärkeä osa sitä, mutta olen varma siitä, että neuvottelutiimi tulee eh, luomaan järkeviä kompromisseja, jotka myös lisäävät yhteisymmärrystä yhteisymmärrys, että tähän saavutettiin jo aikaisemmissa vastaavissa mietinnöissä. Me äänestämme tästä mietinnöstä 6. helmikuuta ja täysistunnossa toivottavasti 13. Eh, helmikuuta. Hyvä, sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Philip Lambertsin mietintö. Eri yksityistoimien tukemista kuluttajien ja muiden rahoituspalvelujen loppukäyttäjien osallistumisen lisäämiseksi unionin päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskevia unionin ohjelman perustamisen vuoksi vuosille 2017-2020. Ja nyt annan puheenjohtajan Ujan Markus Ferberille ja puheenvuoron esittelijälle. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja kollegat. Kuten varmasti olette huomanneet, kun olette lukenut kompromissi, tarkistukset, jotka eilen iltapäivällä kiertettiin, mutta yritimme, yritimme siis ottaa oikeastaan kaikki esitetyt tarkistukset huomioon. Pitkälti siis saimme tukea tälle ohjelmalle ja ymmärrän kyllä, että jotkut teistä eivät, mutta suuri enemmistö kuitenkin kannattaa sitä. Samoin yritimme ottaa huomioon IMKon panokseen. Kuten tiedätte, IMKolla on artikosta 6 ja 7 eksklusiivinen toimivalta ja yksistä kolmosesta ei. Me yritimme nopeuttaa tätä toimintamenettelyä. Tämä menettelytapa ei juurikaan eroa. Komission ehdotukset Käyn näitä läpi artikla artiklalta aika nopsaan. Artik- tarkistus Artikla 1, rahoituksen koulutus, tiedottaminen, pyritään eh, ottamaan huomioon asetus, samoin IMKon tarkistus 14, joka viittuu toimiin, jotka liittyvät kuluttajaverkostoihin, sitten tarkistus 2, artikla 2, rahoitusasetuksen pitäisi tehostaa ra- rahoitusalan loppukäyttäjiä ei vain EU-tasolla, vaan kaikilla muillakin tasoilla, myös monenkeskisellä julkisella tasolla. Olemme myös ottaneet huomioon IMKon tarkistuksen 25, joka pyrkii tarkistamaan rahapoliittisia velvoitteita komissiolla, ottaen huomioon, miten ohjelman edunsaajat äh, tähän liittyvät. Erityisesti artikla 3 edunsaajista olemme ottaneet mukaan ajatuksen äh, moniltakin varjoesittelyä samoin IMKolta, että ohjelmien ra- rahoituksen saajien pitäisi äh, laajentaa verkostojaan arktisten jäsenten verkostoa omassa jäsenvaltiossa. Tämä ei pysy pelkästään Brysselin kysymyksenä, vaan se näkyisi myös käytännössä mahdollisimman monissa jäsenvaltioissa, kun mitään suurempia tarkistuksia artiklassa 7 ei ole tehty ohjelman täytäntöönpano, joten olemme vain päättäneet hyväksyä tässä IMKon testin sitten yhdeksän arviointi on huomioon sekä Enriken että Sirpan ajatukset, jotka koostuvat siitä, että jos ohjelmaa lainataan uusi, uuteen rahoituskauteen, korostamme sitä seikkaa, että arviointi, jonka komissio tekee, sen pitäisi pohtia, missä määrin on mahdollista lisätä rahoitusosuutta, kun täytäntöpanon ohjelma toisin sanottuna me tarkastelemme jo seuraavaa vaihetta avoimin mielin sekä mitä tulee mahdollisiin rahoituksen saajiin kuin rahoitusmääriinkin lopuksi, kun on, olemme kuulleet sekä komission yksiköitä että tulevia rahoituksen edunsaajia, olemme tehneet äh, tarkistuksen artiklaan 10. Tämä soveltaa ö, äh, ensi vuoden tai tämän vuoden toukokuusta lähtien pyritään varmistaa rahoituksen jatkuvuus koskien rahoituksen saajia, ottaen huomioon se, että tämänhetkiset rahoituskausi päättyy tämän vuoden huhtikuussa. Ei haluta mitään rahoituksesta aukkoa kahden eri kauden välillä, kun uusi kausi alkaa. Mitä tulee kalenteriin, kalenteriin tämän löytää oikeat paperit tässä. Me haluaisimme kirjallisen menettelytavan, jos lähettäisimme teille toiset tarkistukset, e-, saaren tarkistuksia ensi viikolla ja kommentoi, voisitte kommentoida 23. tammikuuta mennessä. Niitä voimme äänestää 25. päivä. Toivottavasti tästä tulee selkeä kysymys meidän neuvoston välillä niin, että tämä pääsi aikanaan täysistöäänestykseen eikä synny tällaista mainittua <clears throat> rahoitusaukkoa tai vajetta. Kiitokset esittelijälle. Ja sitten Varjo, esittelijä varjoesittelijöiden nimissä herra Stolojan EPP-sä Pietikäisen sijaan. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Pietikäinen on tehnyt pienen määrän tarkistuksia, koska hän tukee suuresti komission ehdotusta. Hänen mielestään tällä hetkellä on hyvä mainita – nämä muut, näiden kahden organisaation työ häiriintyisi ja se ei olisi kenellekään eduksi. Komission ehdotuksessa tämä työ on aloitettu jo tämän vuoden alussa. Ja tässä, jos tähän nyt lisättäisiin ha, kutsuhakijoiden löytämiseksi, niin tämä voisi vaarantaa koko operaation. Ei eikä ole mitään muuta järjestöä, joka kykenisi toimimaan koko unionin alueella, kuten nämä kaksi mainittua järjestöä. Edustaja Pietikäinen painottaa, että kyseessä on pilottiprojekti, ja tätä on tukenut parlamentissa puolueet yli rajojen. Rahoit asetuksen pitäisi jatkua vielä 2017-2020 jälkeen ja hakijoiden kutsu, hakumenettelyyn sen pitäisi olla avoin kaikille, jotka täyttävät kriteerit. Nämä kaksi organisaatiota, niiden pitäisi myös laajentaa toimintaansa useampiin jäsenvaltioihin. Kiitos ja sitten Ulle Ludvigsson, ole hyvä. Tack för ordet, Kiitos eh, puheenjohtaja. Ensin pitäisi eh, miettiä sitä, miten tärkeää on palauttaa luottamus eh, kuluttajien joukossa nimenomaan rahoitusjärjestelmiin. Sen vuoksi meidän täytyy tukea näitä kahta järjestöä, koska kysymyshän on nimenomaan siitä, että me voimme kouluttaa kansalaisia unionin finanssilainsäädännöstä. Sen vuoksi näiden kahden järjestön täytyy parantaa ja kehittää menetelmiä, jolla voidaan tehdä rahoituslainsäädännöstä helpommin ymmärrettävää. Me tarvitsemme myös meidän täytyy myös ottaa komissio mukaan tähän työhön sen vuoksi, että saamme kuluttajien luottamuksen palautumaan. Ja sitä, että me kykenemme, näiden, kykenemme vahvistamaan näiden järjestöjen taloudellista riippumattomuutta on myös tärkeää. Eli unionin ohjelman käynnistäminen tällä alueella ei ole täysin yksinkertaista. Näiden järjestöjen tulee pyrkiä riippumattomuuteen komissiosta, niin samanaikaisesti komissio valvoo näitä järjestöjä ja tästä voi tulla intressikonflikteja, jotka saattavat vaarantaa riippumattomuuden. Vaikkakin talousresurssit ovat rajalliset näille organisaatioille, eikä niillä kykene tekemään kaikkea, niin siitä huolimatta täytyy huolehtia kuluttajien eduista kaikissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden aktiivisten jäsenten verkostoja tulisi sen vuoksi hyödyntää. Olen vakuuttunut siitä, että löydämme tähän hyvän ratkaisun yhdessä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa ja että me saamme hyvän mietinnön tästä. Ja kiitokset vielä Filip Lamberille hänen tekemästään työstä. Thank you very much, Ole, and for... Kiitos Ulle ja liberaaliryhmän eh, herra Jambon. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti ryhmäni puoltaa kannattaa komission ehdotuksen samoin tarkistuksia, jotka niin taitavasti on otettu huomioon äh, Lambertin versioissa todella ihan linjassa. Eilen luimme nopeasti läpi kompromissit ja kaikki oli ihan oikean suuntaista ongelmaa, joka tähän saattaa liittyä, on pikemminkin poliittinen ja komission teeksi tavallaan mm, kannattaa meidän päätöstämme. Siis nämä vaikutusvaltaisia tutkimusryhmiä ei pidä luoda, eikä ne välttämättä edustaa kansalaisyhteiskuntaa. Mehän itse edustamme kansalaisyhteiskuntaa, se ei sitä ei pidä unohtaa. Minä en koskaan unohda omia velvoitteitani, enkä halua, että muutkaan unohtavat Tässähän on tarkoitus auttaa sitä, että kansalaisyhteiskunnan jäsenet ja täytäntöönpanijat tekevät mahdollisimman hyvin työnsä, mutta eh, niin, että yhdessä valvotaan asiaa. Useammat pystyvät valvomaan paremmin kuin yksi. Eikä pidä toimia ketään vastaan, että pitää toimia hyvässä hengessä, niin kuin komissiokin haluaa. Minä olen yhtynyt kahden ryhmän kantoihin ja uskon, että Tästä saadaan varsin hyvä tulos aikaan ja kukaan ei voi olla enemmän Paavin kaltainen kuin Paavi itse. Hmm. Nyt täytyy varmistaa, että tämä vaikuttaa vielä laajemmin. En, mitä useammassa maassa se vaikuttaa, sen parempi. Ei kyse ole vain kuluttajista, tämä liittyy myös loppusijoittajiin, vähittäissijoittajiin, säästäjiin – päätöksentekijöihin muilla tasolla, ei vain Brysselin tasolla. Tämä, tässä pitää olla tavallaan lähes julkinen palvelu kyseessä, jos voidaan näin sanoa. Tästä puhutaan myös tarkistuksissa. Ja jotta ei ole mitään epäilyä näistä kahdesta järjestöstä, Finance Watch ja Better Finance, niihin liittyy monia etuja he ovat näyttäneet kyvykkyytensä ja pätevyytensä, mutta tässä pitää olla kuitenkin avoimena, mitä tulee muihin eh, kilpailijoihin jatkossa, koska ei voi jäädä sellaista epäilyä, että parlamentti tai komissio rahoittaa suoraan kahta valittua järjestöä pelkästään, mutta tässä on tehty tällainen hyvä tarkistus, jonka herralla on myöskin hyväksynyt, että tämä jatkossa tulee olemaan voi muillekin tahoille ja ehkä se saa parempaa rahoitusta siis tartutaan tähän poliittiseen ongelmaan ja myös kaikkiin teknisiin kysymyksiin. Nämä on tässä nyt erittäin hyvin ratkaistu komission tekstissä jo ja IMKon ja herran Lämpelin tarkistuksen myötä. Näin ollen uskon, että tässä, tästä tulee olemaan hyötyä kansalaisyhteiskunnalle. Heitähän me edustamme. Thank you very much and for the Kiitos ja GUE ryhmälle McCarthy, ole hyvä. Thanks again to the rapporteur for his work. Um... Kiitoksia ja kiitos vielä kerran äh, tästä työstä, mietintöluonnoksesta ja kompromissitarkistuksesta, joka varjoesittely laitettiin aikaisemmin tällä viikolla. Ja meidän näkemyksemme on, että jos esittelijän kompromissitarkistukset parlamentti hyväksyisi, se huomattavasti parantaisi komission ehdotusta. Me kannatamme sitä, että loppu äh, mietinnössä vahvistetaan se, äh, että through these institutions. This policy work is hugely valuable to us all. These organizations have... Nämä järjestöt, niillä on rooli ei vain EU-toimielimissä, vaan myös monen keskisessä päätöksenteossa ja toivon, että tämä näkyy lopullisessa mietinnössä. Me puolemme myös ehdotuksia vahvistaa aktiivista kuluttajaosallistumista ja ottaa erityisesti huomioon – nämä järjestöt ja pyritään estämään epäreiluja rahoituskäytäntöjä, jotka haittaavat kuluttajia. Mitä tulee vuosittaisen työohjelmamme puolellamme sitä, että nämä kaksi järjestöt ovat mahdollisimman riippumattomia komissiosta. Tämä on tärkeä kysymys meille. Haluamme tässä puolustaa kuluttajien etuja eikä komission etuja. Tässä pyritään selventämään sen, että järjestöjen täytyy kuvata toimintasuunnitelmansa hyvin E- IMKO tekee selväksi sen, että vastuuvelvollisuusvaatimus täytyy toteutua näiden kahden järjestön kohdalla. Sitten tuemme tätä määritelmää epäsuorasta ja suorasta EU-rahoituksesta, josta puhutaan kompromisseista. Kiitämme esittelijää kompromisseista. Toivottavasti voimme saada yhteisymmärryksen aikaan hänen kompromissiehdotuksestaan. Kiitoksia oikein paljon ja EFDDstä ähm, seuraava puhuja, edustaja von Storch. Wie Sie gesehen haben und in den letzten Aussprachen auch schon, ich kann diesen Bericht. Kuten tiedätte äh, näistä viimeisistä ähm, äh, kom, äh, viimeisistä puheista, niin eh, en voi hyväksyä tätä mietintöä. En ymmärrä, miten Finance Watchia ja lobbausyrityksiä pitäisi miljoonilla tukea. Kummatkin yhdistykset ovat eh, EUn lobbarirekisterissä ja lobbareiden rahoittamista en voi hyväksyä. Tämä on myös paradoksaalista, jos ajattelemme tätä. Meillä on eh, enemmistö sille, että veromaksajien rahoilla tuettaisiin tällaista kuluttajansuojalobbausjärjestöä. Miksi me käytä näitä veromaksajien rahoja ja tue suoraan kuluttajansuojaa ilman tätä lobbarijärjestöä? Ja sitten jos katsotte, ketkä ovat Finance Watchin jäseniä, äh, Attack France, Heinrich Böll Stiftung, Vihreiden Heinrich Böll Stiftung tai Vasemmiston Rosa Luxemburg säätiö. Juuri konservatiiviselta kollegoilta haluaisin kysyä, onko tämä se poliittinen ympäristö, jossa te toimitte ja jonka tavoitteita haluatte veronmaksajien rahoilla rahoittaa? Minun äh, tämä ei ole oikein. Minä äh, haluaisin äh, lähettää tämän ehdotuksen takaisin. Toivoisin, että tekin käyttäisitte tätä oikeutta. Minä aion niin tehdä ja hylätä tämän ehdotuksen. No, no täällä ei ole ketään äh, muita, ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron takaisin esittelijälle. Kiitos puheenjohtaja. Mm, täällä näyttää olevan kuitenkin tarpeeksi suuri konsensus ryhmien kesken, että tämä menee lävitse. Odotan kommenttejanne näihin kompromissitarkistuksiin mahdollisimman nopeasti niin, että voimme työstää mukaan teidän kommenttinne ja jatkaa siitä sitten eteenpäin. Edustaja Fostorsille olen vastannut jo moneen kertaan. Ymmärtänette, että tämä ei ole voittoa tuottava järjestö. Kun te puhutte lobbauksesta, niin silloin lobbaushan on järjestö, joka pyrkii tekemään rahaa, mutta tässä kuka muu ei tee rahaa kuin veronmaksajat ja kuluttajat. Te sanotte, että me rahoitamme näitä ihmisiä veronmaksajien rahoilla, olette oikeassa, mutta osittain veronmaksajien rahalla. Hyvät taloudellinen hallinto tukee veronmaksajia koska ennen finanssikriisiä kuka silloin maksoi kaiken? No, veronmaksajat. Eikä tässä ole kysymys vain muutamasta miljoonasta, vaan miljardeista euroista ja dollareista, jota on käytetty vero, veronmaksajien rahoja, joita on käytetty, kun on pelastettu pankkeja ynnä muita. Ja se, että nyt käytetään muutama miljoona siihen, että tuetaan kuluttajia, niin minusta se on hyvin käytettyä rahaa. Mutta tiedän, että te ette ole sitä mieltä, että pitää suojella veronmaksajia ja että mieluummin suojelette yksityisteollisuutta. Mutta tässähän meidän eromme onkin. Kiitos. Kiitos. Kukaan ei paremmin suojele veronmaksajia kuin Euroopan parlamentti, koska kysymyksessä ovat meidän äänestäjämme. Minähän tein myös muutaman tarkistuksen tähän mietintöön. Ensi viikolla 25. tammikuuta äänestämme Ekonissa ja täysiistunnossa maaliskuussa. Kiitokset. Sitten siirrymme esityslistan kohtiin 6, 7 ja 8 vastuuvapausmenettely Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Esittelijä on Sander Loon. Ole hyvä Sander, sinulla on puheenvuoro. To you all is, is this... Kiitoksia puheenjohtaja. La, on teille. On nämä kolme vastuuvapausmietintä aikamoinen lahja, kuten te tiedätte. On erittäin, erittäin tiukka aikara, aikataulu näillä kysymyksillä. Otan esille vain jotakin avainkysymyksiä ja odotan ö, teiltä kattavia tarkistuksia. En usko, että meillä on tänään kovin paljon aikaa, joten keskityn vain kolmeen kohtaan. Ensinnäkin minun mielestäni ja näissä lausunnoissa toteamme, että viranomaisen ei pitäisi laajentaa mandaattiaan ja tarttua muihin tehtäviin, kun niille on määrätty. Ja milloin toivottavaa, meidän pitäisi jopa lisätä erityistä huomiota siihen seikan, että täytyy ottaa huomioon erityisesti suhteellisuusperiaate. Minä uskonkin käytännössä, että asiassa on edistytty, mutta haluaisin kuulla, mitä muut varjo esittäjät ovat tästä mieltä. Sitten se seikka, että valvontaviranomaisten pitäisi käyttää järkevästi budjettajan. Tämä tarkoittaa sitä, että aina jos pyydetään lisärahaa, lisärahoitusta, se pitää kunnolla perustella ja mikäli mahdollista, tarvitaan myös perustelutoimia. Esimerkiksi e, viranomaisten työmäärä muuttuu enemmän lainsäädäntötehtävistä, valvonta, lähentymistä täytäntöönpanotehtäviin meidän pitää miettiä, miten voimme muokata budjettia tämän mukaisesti ja jakaa myös työvoimaa tämän mukaisesti. Sitten kolmas viimeinen asia, me mainitsimme tulevan välitarkastelun rahoitusjärjestelyissä. Valvontaviranomaisten kohdalla, jos katsotaan vaikka pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelma, ei ole vielä aivan selvää, milloin komissio tulee antamaan valkoisen kirjansa äh, valvontaviranomaisista ja niiden ähm, hallintoneuvostoista. Minä kuitenkin olen aivan varma, että komission teksti budjetti tulee herättämään laajaa keskustelua, ei vain rahoitusalalla itsessään, vaan myös kansallisten valviranomisten kohdalla. Tämän takia me vain lyhyesti käsittelemme tätä asiaa mietintöluonnoksessa. Nyt odotan mielenkiinnolla teiltä tulevia kommentteja, tarkistuksia. Vielä mainitsin sen, että minun tarkoituksenani on aivan erityisesti saada tehdä yhteistyötä laajalti eri tahojen kanssa. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Sander, as our EPP... Kiitos, Sander. Eli ja nyt uh, toimimme sillä tavalla, että annamme ensin SND-ryhmän varjoesittelijälle uh, puheenvuoron. Haluan ensin kiittää esittelijää ja mitä tulee vastuuvapauteen näille kolmelle viranomaiselle, hyvät naiset ja herrat, vastuuvapaus antaa meille mahdollisuuden tuoda esiin tietyt ongelmat ja antavat meille mahdollisuuden korjata nämä ongelmat. Nämä kolme viranomaista ovat saaneet tehtäväkseen työskennellä markkinoiden Eh, integroinnin ja konvergoinnin puolesta, mutta samanaikaisesti myös huolehtia kuluttajasuojasta. Ja sen vuoksi haluaisikin eh, huomauttaa, että näiden budjetteja voitaisiin rationalisoida vielä edelleen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ne eivät ole kuitenkaan eh, riippuvaisia näistä maksuista, joita kansallisille valvontaviranomaisille maksetaan markkinaintegraatio ja oikeudellinen integrointi ovat tärkeä osa näiden kolme viranomaisen työtä ja ne yhdistetään EUn vakaustyöhön. Sen vuoksi on myös tärkeää painottaa, että on välttämätöntä toimia sillä tavalla, että nämä kolme, toimi, kolme viranomaista voivat hoitaa oman roolinsa. Hyvät kollegat, ei jopa vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisella pitää olla mahdollisuus äh, valvontaan ja tarkastuksiin silloin, kun kansalliset viranomaiset eivät toimi hyvin. Tätä, tämä koskee esimerkiksi romanialaista valvonta. Romanian Parliament launched äh, romanialaista äh, viranomaista. Romaniassahan tilanne johti todellakin hankalaan tilanteeseen ja sinne me olisimme tarvinneet EIOPAa. Sen lisäksi EBAN valvoo pankkien toimintaa yleisellä tasolla, mutta sen lisäksi mitä tulee valvontaviranomaisiin, niiden jokaisen täytyy julkaista ajantasaista äh, informaatiota niiden eh, toimista, niiden eh, kompetenssialueilla ja tällä tavalla osoittaa, että toiminta on avointa ja työ menee eteenpäin. Ja eh, esimerkiksi netin kautta on, on järjestetty tilaisuuksia, jotka on myös lähetetty internetin kautta. Minä toivon hyvää lopputulosta näissä kolmessa asiassa ja haluan kiittää kaikkia. Kiitos. Thank you very much. The EPP shadow has not yet... Kiitoksia oikein paljon. EPPn varjoesittelijä ei ole vielä tullut paikalle. Liberaaleista en näe ketään täällä. Vihreistä. Filippe, puhutko Svenin puolesta? Niin. Haluaisin kiittää esittelijää hänen eh, lausuntoluonnoksistaan ja eh, olemme osittain samaa mieltä hänen lausuntonsa huomioista. Esimerkiksi se, että pitäisi eh, nykyistä rahoitusjärjestelmää ehkä muuttaa, ottaa käyttöön sopivia maksuja markkinaosapuolille ja lisäksi olisi parannettava mm, ehm, näiden valvontaviranomaisten hallintoneuvoston pöytäkirjojen laatua. Kuitenkin meillä on vähän eri, olemme myös eri mieltä, kun on kyse näiden viranomaisten budjettitarpeista. Kun nämä instituutiot perustettiin, ne perustettiin juuri kriisin jälkeen, niin me olemme jatkuvasti vaatineet, että että niiden määrärahoja nostettaisiin asteittain. Se olisi yhteensopiva eh, sen eh, lisääntyneen työn kanssa, joka niiden on toteutettava liittyen pankkiunioniin samalla tietenkin on priorisoitava ja oltava tehokkaita määrärahojen suhteen. Mm, eh, tapaamiset on julkaistu, olemme iloisia siitä, mutta olisi hyvä, jos olisi mm, turvallisia menettelyjä väärinkäytösten paljastajilla kaikilla näillä viranomaisilla. Haluaisimme että julkaistaisiin sisäisten kokousten pöytäkirjat eri sidosryhmille mukaan lukien parlamentille. Lisää määrärahoja pitäisi antaa siihen, että valvotaan EUn lainsäädännön täytäntöönpanoa ja sijoittajan suojaa. Olemme huolissamme siitä, että mm, viranomaiset eivät käytä kaikkia toimivaltuuksiaan, niin esimerkiksi EU-lainsäädännön rikkomista, kuluttajan suojaa, vertaisarviointia. Niiden pitäisi käyttää täysin se mandaatti, joka niille on annettu. Ja tämä mielessä pitäen tulemme tekemään joitakin tarkistuksia, jotka kuvastavat näitä ajatuksia. Kiitos. Näin, että Edustaja Langen on tullut paikalle, Marko Vallia en näe, en myöskään EFDDstä enkä Barbara Kapeliakaan. Mutta edustaja Annemans, puhutteko tätä hänen puolestansa? Kiitos, rouva pyytää anteeksi, ei saanut hänen puolestaan jotakin kommentteja. En halua mitenkään heikätä herra luonnon tekemää työtä, mutta mielestäni on kuitenkin varsin vakavaa. Vakavasti lähtee, näyttää vähän samanlaiselta työltä kuin herra Ferberin työ vuonna 2015, kun hän oli esitellyt. Nämä ovat todella samankaltaisia nämä kolme tarkistuksia. Sama, tämä koskee arvomarkkinaviranomaista ja tulosten ja tietojen käyttöä ja niin edelleen. Tämä on tietysti myönteistä kehitystä, mutta muun kahden kohdalla tämä näyttää samalta kuin aikaisempina vuosina. Mitä tulee pankkiviranomaiseen, tässä on menty vähän liian pitkälle, koska ei haluta antaa laajempaa mandaattia. Se on nyt hävinnyt tänä vuonna, mutta itse asiassa tässä on vielä sellainen ilmoitus, että markkinaosallistumis kusta, hinnat, mitä tulee eläkeviranomaiseen ja vaikka arvopaperon viranomaiseen, niin pitää kunnolla kalibroida. Tämä on varsin epämääräinen määritelmä, ei ollenkaan vakuuta markkinaosallistujia. Toivon, että voimme miettiä, mitä voimme tehdä tarkistusten myötä ja korjata näitä puutteita. Mutta mutta toinen me tulee tätä teilaamankaan. E ja nyt sitten Werner Langen, EPPn esittelee, ole hyvä. Kiitoksia, pyydän anteeksi, että en ollut äh, ajoissa. Ähm Olin ensinnäkin vähän pettynyt näiden tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomusten ähm, sisältöön tai sisällön puutteeseen. Niin se ei ole mitään järkevää sanottuna. Siinä kyllä kuvaillaan, mitkä niiden tehtävät ovat, mutta emme voi siitä kovastikaan paljon tietoja saada. Olen kyllä kovin pettynyt ja mielestäni meidän pitäisi tulevaisuudessa ähm, vaatia tilintarkastustuomioistuimelta vähän tarkempia äh, tarkastuskertomuksia. Tämä ensin ensimmäinen asia. 2011 olin äm, esittelijä, kun nämä uudet viranomaiset saivat toisen vastuuvapautensa. Silloin kyse rakentamisesta, näiden luomisesta, IT-järjestelmä esimerkiksi minut Ja silloin tilintarkastustuomioistuin vain lyhyen kommentin jätti, eli näiden perustaminen on käynnissä sekään ei meille paljon informaatiota antanut. Mutta hallinto, valvontaviranomaiset ovat kyllä osoittaneet, että niiden työlle on tarvetta. Kiitoksia. Myös esittelijä on sen lausunnoissaan osoittanut. Minulla on kolme kommenttia, jotka perustuvat viime vuosien kokemuksiin. Ensimmäinen liittyy ei jopaan. Se on äh, tähän asti tehnyt usein tarkistuksia ja perustellut vaatimuksia henkilökunnalle ja jotka liittyvät määräarkoihin äh, lainsäätäjän vaatimukseen. No, me olemme tietenkin vaatineet näitä asioita, mutta se ei tietenkään saa johda siitä, että perustehtävät jäävät mm, viimeiseksi ja kun näen, miten ei jopa erityisesti asiassa, joka oli minun käsittelyssäni, niin nimittäin välitysdirektiivi vakuutuksille, niin silloin ei jopa teki ehdotuksia, jotka menivät paljon pidemmälle kuin mitä lainsäädäntö ja ensimmäisellä tasolla sääteli. Protestoimme ja nämä protestit, niitä ei otettu vastaan, mutta katsotaanpa mitä nyt sitten tapahtuu. En ole nähnyt samanlaista toimintaa Esmalla, ainakaan samanlaajuista, mutta meidän on kyllä varmistettava, että lainsäädännön prioriteettien toteuttaminen on etusijalla kaikessa kolmessa valvontaviranomaisessa. ESMassa toimintakyky on parantunut, ensimmäisten vuosien ongelmat on ratkaistu päin osin EPAn kohdalla meillä on äh, ongelmia. Äh, meillä on EPAn perustamisen jälkeen EKPn alainen eurooppalainen pankkivalvonta. Äh, siitä voi kiistellä, että onko se hyvä vai ei. Minä olin eri mieltä, mutta tämä päätettiin näin. Mutta jossain vaiheessa tulee se vaihe, että EPAn täytyy kysyä itseltään, että missä vaiheessa nämä tekniset viranomaiset, nämä ovat kaikki teknisiä viranomaisia, joiden on annettava meille neuvoa, meille päätöksentekijöille, niin jossain vaiheessa nousee esiin kysymys, että miten nämä otetaan mukaan olemassa oleviin rakenteisiin, koska tällainen kaksinkertainen toiminta voi aiheuttaa ainoastaan ongelmia. En nyt sano mitään tästä sijoituspaikasta. Brexitin jälkeen toimipaikka tulee olemaan ongelma, se on selvä, mutta se tosiseikka, että HEPA on nyt tehnyt vuokrasopimuksen vuoteen 2026 asti Lontoossa. Ja jos tämä etukäteen lopetetaan tämä vuokrasopimus, keskeytetään, niin silloin sen on maksettava 3,5 miljoonan edestä äh, sakkomaksuja. Ja tilintarkastustuomioistuin on tämä vain huomioinut, mutta ei enempää, niin ei tämä kyllä riitä. Kyllä meidän on ehkä sisällöllisiä päätöksiä tulevaisuudessa tehtävä vähän paremmin. Lopuksi haluaisin kiittää äh, valmistelijaa. Hän on tärkeimmät äh, kysymykset tähän lausuntoonsa kirjannut tilintarkastustuomioistuimelle en nyt kiitoksia esitä, mutta kyllä me varmaan voimme tukea vastuuvapauden myöntämistä. Kiitos. Kiitos. Minulla ei ole muita puhujia, joten määräaika tarkistuksille. Ai, anteeksi, esittelijä vielä. Sander, anta, ai, miten minä nyt sinut unohdin? Ihan lyhykäisesti ja nopeasti, eikä mitenkään odottamatonta. Nämä asiat, ovat, jotka, joista puhutaan, ovat nimenomaan näitä toimivaltuuksia ja sitä, millä tavalla toimitaan. Ja eh, en ottanut esiin tätä, että nämä näitä toimivaltuuksia siirrettäisiin muille eh, elimille, mutta tämä oli mielenkiintoinen keskustelu ja odotan mielenkiinnolla myös tarkistuksia. No niin, palaamme määräaikoihin. 17. tammikuuta kello 12 kaiken vaalihässäkän lisäksi on määräaika tarkistusten jättämiselle. EPPn varjoesittelijä on kysymys. Mm, Tekninen kysymys, milloin saa jättää tarkistuksia? Koska tämä on avoin. Eli siis ei tässä nyt ole kysymys vain puhemiehen vaalista, mutta siinä on hyvin vähän aikaa. Huomisesta vai? Ky- se on nyt jo auki. Kyllä te voitte nyt jo niitä tehdä, koska maanantaina me matkustamme ja niin edelleen ja niin edelleen. Joten voiko sihteeristä huolehtia siitä, että järjestelmä avataan niin, että tarkistukset voidaan jättää jo tällä viikolla. Kiitos. Ja sitten tarkistuksia käsitellään 6. helmikuuta valiokunnassa, äänestys Ekonissa 27. helmikuuta, äänestys KONT-valiokunnassa 23. maaliskuuta. Eli tämä on myös meidän deadlineimme, koska kaikki pitää saada valmiiksi kontille. Ja sitten eh, huhtikuun täysistunnossa lopullinen käsittely. Siirrymme kohtaan numero yhdeksän, eurooppalaiset riskipääomarahat ja eurooppalaiset yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneet rahastot. No, Sirpa. Esittelijä on Sirpa Pietikäinen, joka ei ole paikalla. Kuulin, että hän tulee viiden minuutin kuluttua, joten pidetään kolmen minuutin tauko. Pieni tauko.

Yeah, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Sain juuri tiedon, että esittelijän sijainen on täällä huoneessa jo, niin voimme aloittaa, jatkaa työtämme. Anteeksi, että nyt keskeytin kaikki teidän mielenkiintoiset keskustelunne. Siirrymme kohtaan numero yhdeksän. Eurooppalaiset riskipääomarahastot ja niin edelleen. Ja Burkhard Baltz käyttää puheenvuoron. Burkhard, ole hyvä. Uh, Mrs. would... Kiitoksia. Rouva Pietikäinen pyytää anteeksi sitä, että ei voi itse esitellä mietintöä johtuen odottamattomista henkilökohtaisista syistä. Hän joutui matkustamaan takaisin Suomeen. Siis komissio ehdottaa kolmea päämuutosta aset ehdotuksiin, jotka liittyvät eh, Euroopan riskirahoitus rahastoihin ja yhteiskunnallisen yhteyteen erikoistuneiden rahastoja. Tässä puhutaan näistä rahoituksrahaston hoitajista, jotka voivat hallinnoida näitä rahastoja, EUVK ja EUSEF, ja sitten pyritään lisäämään yritysten määrää, joihin voidaan investoida – näitä EU-rahoja ja sitten varmistaa näiden rahastojen markkinointi rajat ylittävällä tavalla. Ja se se on helpompaa ja halvempaa. Pitkälti Rouva Pietikäinen tukee näitä ehdotettuja muutoksia, mutta hän haluaisi nähdä, miten parlamentti voi vieläkin parantaa näitä kahta välinettä. Hänen tarkistuksensa pitäisi nähdä laajemmassa yhteydessä, mitä tulee pääomamarkkinoinnin unionin suurin määrä hänen tarkistuksistaan liittyy rekisteröintipisteeseen rahastojen kohdalla. Hän haluaisi, että arvopaperimarkkinaviranomainen ottaisi kantaakseen vastuun tästä. Kaksi asetusta asettavat yhteiset säännöt molemmille rahastoille, jotta niitä voidaan markkinoida kautta Euroopan. Euroopan lähestymistapa vahvistuisi entisestään niin, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisilla annettaisi tämä tehtävä. Sitten mietinnössä ehdotetaan, että tässä vaiheessa ESMA olisi vastuussa rekisteröinnistä ja relevantit jäsenvaltiot vieläkin saisivat tehtäväkseen valvonnan. Rouva Pietikäinen haluaa keskustella tästä asiasta ensin varjoistelijoiden ja muiden kollegoiden kanssa ennen kuin tekee ehkä lisätarkistuksia, jossa kerrotaan tarkemmin näistä tehtävistä, ja häntä kiinnostaa kovasti kuulla näkemyksiä tästä ajatuksesta. Mitä tulee sitten komission ehdotukseen? Erityisesti estää maksuja rahastojen kohdalla, joita viranomaiset isäntä ja sen voisivat asettaa, me tuemme tällaista kieltoa. Hänen mietinnössään esittelijä ehdottaa sitä, että edelleen selvennetään, että EU, VECA, EUSEF pitäisi koskea sekä markkinointia, markkinointi, siis markkinointipassi ja hallinnointi pitäisi siis ei vain markkinoida, vaan myös hallinnoida tätä rahastoa, joka toimii jossakin muussa jäsenvaltiossa. Ilman tätä mahdollisuutta rahastonhoitajat, jotka haluavat hallinnoida varahastot toimivat muissa jäsenvaltioissa tai toisissa jäsenvaltioissa, he joutuvat sitten liittymään AIFM-järjestelyyn, joka pienempien rahastojen kohdalla usein olisi liian rankka järjestely, raskas järjestely. Ja jotta voidaan varmistaa, että sekä äh, mm, markkinointi että äh, rahaston hoitopassi toimisi. Se liittyy hyvin pääomarkkinoinnin, mitä tulee omiin varoihin. Esittelijä ehdottaa muutoksia komission lähestymistapaan, joka ehdotti sitä, että esimerkiksi tehtäväksi oikeiden tasojen löytäminen Rova Pietikän ehdottaa, että asettaisiin omien varojen taso tässä asetuksessa alle, alle 250 miljoonaa euroa, jota hallinnoitaisiin. Ja tämä liittyisi myös kiinteisiin yleisiin kuluihin. Ehdotetaan myös lisää omia varoja. Vielä lopuksi Rova Pietikäinen ehdottaa kahta muutosta, jotka liittyvät vain EUSEF-asetukseen. Ensimmäisestä ehdotuksesta on laskea minimiinvestointien tasoa EUSEFin 100 000 000 euroon. Komission konsultaatissa todetaan, että 100 000 kynnys minimisijoitustaso ei-ammattimaisten sijoittajien kohdalla voisi olla esteenä pienemmille rahastoille toimia ja mitä tulee koska EUSEF-rahastot yleensä ovat pienempiä kooltaan kuin EUVK-rahastot, riskipääomarahastot, niin tuntuukin ihan hyvältä laskea kynnystä ja lisätä mahdollisten investoijien määrää. Esittelijä haluaisi keskustella varjoesittelijöiden ja muiden kanssa sitä, miten voitaisiin tehdä ottaa mukaan tiettyjä muita sijoittajasuojatekijöitä. Sitten valintakelpoiset omaisuuserät, miten ne määritellään ja miten määritellään myönteinen sosiaalinen vaikutus. Tämänhetkinen määritelmä on, liittyy laajempaan määritelmään eurooppalaisiin sosiaalisiin yrityksiin ja sitten tehtyihin määritelmiin, ja sitä on vaikea määritellä. Kyseessä on siis eurooppalainen sosiaalisen siis yrittäjyyden erikoistunut rahasto. Me odotamme tietysti mielenkiinnolla kollegojen näkemyksiä ja haluamme keskustella ehdotuksesta ja ehkä tulee vielä, tai ehkä voimme keskustella vielä enemmän näistä uusista ehdotuksista. Kiitoksia. Kiitos Burkhardt. Ja nyt sitten varjoesittelijät. Andrea Kotsolini SND-ryhmästä. Andrea, ole hyvä. Kiitoksia e- esit esittelijän puheenvuorosta tästä mietinnöstä olen hyvin iloinen siitä, että vähennetään esteitä pääsylle, epätasapainoa kilpailussa jäsenvaltioiden välillä. On erittäin tärkeää EUSEFin markkinat saada kilpailukykyisiksi. Meillä on aikaa luoda parlamentin näkemys tästä asiasta. Haluaisin nostaa esiin muutamia asioita, jotka kollega Veresio jo nosti esiin ensimmäisessä keskustelussa joulukuussa. Erityisesti arvostamme sitä, mitä komissio on tehnyt kun on kyse hallinnollisesta yksinkertaistamisesta ja harmonisoinnista EUVK ja EUSEF-säännöstöissä Euroopassa. Ja tässä keskustelussa haluaisin vielä lisätä muutamia aspekteja, joista voitaisiin, joilla voitaisiin, josta voitaisiin myös tehdä tarkistuksia tekstin parantamiseksi. Esimerkiksi ESMAN tehtävä arvioida laskentamalli pääomatasolle, joka näillä rahastoilla pitäisi olla. Olisi tärkeää olla odottamatta ESMAN RTS, siihen menee kuitenkin aikaa sen valmisteluun, eh, niin saataisiin oikeusvarmuutta eikä täytyy odottaa yli vuotta. Eh, lisäksi komission ehdotuksessa sanotaan, että eh, viranomaiset, valvontaviranomaiset mm, eivät voi luoda komiteoita täytyy muistaa, että e, e, ei voi, ne eivät voi vaatia kustannuksia tai maksuja. Täytyy kuitenkin huomata, että tähän liittyy hyvin paljon valvontaa ja nämä kustannukset on katettava. Ja siksi on varmistettava riittävä järjestelmä tähän. Ja lopuksi e, on ylläpidettävä suhteellisuusperiaate niin, että pienet toimijat voivat saada enemmän hallinnollisia taakan kevennystä ja hyötyä tällaista helpommasta säännöstöstä. Näistä asioista varma, varmaan äm, tehdä yhteistyötä seuraavina viikkoina niin, että voimme saada aikaan yhteisen tekstin, jota voimme kaikki tukea. Kiitos. Ja liberaalien edustaja, koska en näe ECR paikalla. Korovan Neuenhäysen saa liberaalien puheenvuoron. Kiitos. Haluaisin aloittaa kysymällä edust- pyytämällä edustaja Baltsia esittämään kiitokset mietinnön laatijalle hänen ponnisteluistaan. Me olemme kaikki samaa mieltä, että meidän pitäisi saada kaikella, monilaista rahoitusta kaikille eri startupeille, scale-upeille, unicornille, kaikille. Eli täytyisi olla tällaisia moninaisia rahoituslähteitä kaikissa vaiheissa niin, että startupien ei tarvitse muuttaa USAhan tai Aasiaan heti, kun niistä tulee scale upeja Meidän täytyy varmistaa, että rahoitusta voidaan antaa kaikissa vaiheissa. Meidän ryhmämme on samaa mieltä siitä, että täytyisi parantaa näiden kahden houkuttelevuutta, koska varojen käyttö on ollut hyvin matalaa ja se on ollut myös epätasaista eri jäsenvaltioissa, varsinkin EU-SEFin kohdalla. Mutta tämä on hyvin merkittävä asia. Komission ehdotuksessa oli jo koko joukko asioita, joita tuemme, kuten esimerkiksi, että määritellään uudelleen nämä salkkuyritysten määritelmä. Ja tässä mietintöluonnoksessa mennään vielä enemmän oikeaan suuntaan, kun on otettu esiin tiettyjä ongelmia. Esimerkiksi kotimaan tai isäntämaan maksut pitäisi poistaa. Me olemme myös sitä mieltä, että jos alennetaan tätä kynnystä varojen käytössä, se olisi myös hyvä me voisimme kuitenkin vielä keskustella hieman siitä, miten me saisimme enemmän ei-ammattimaisia rahoittajia mukaan EU-vekarahastoon, jos tätä kynnystä siinä muutettaisiin. Tämä on asia, josta pitää keskustella neuvottelutiimissä. Odotan mielenkiinnolla keskusteluita tästä neuvottelutiimissä ja huolehdin ja todellakin, että tätä kautta voidaan todellakin tukea yrityksiä Euroopassa. Ja herra puheenjohtaja, meidän täytyy todellakin huolehtia siitä, että tämä on täysin MIFIDin linjausten mukainen. No tuon viimeisen virkkeen, sitä minäkin arvostan kovasti. I'm listening, don't worry. Kyllä minä kuuntelen. Toivottavasti sinäkin kuuntelet. GUE-ryhmä, Dimitrius Papadimulis, ole hyvä. I will speak in Greek. Um... Kiitoksia puheenjohtaja, puhun kreikkaa. Tämä kysymys on erittäin tärkeä puheenjohtaja kahdesta syystä. Ensinnäkin, koska me puhumme yrityksestä tarjota enemmän kasvua Euroopassa ja tukea Mm, yhteiskunnallisia hankkeita. Toiseksi tämä mietintö, joka arvioi eh, niitä vaikutuksia, eh, niitä vaikutuksia, joita näillä kahdella rahastolla on ollut. Ja vaikutusten arvioinnissa eh, nousee esiin lukuja ja tilastoja tietoja, joita olemme kuulleet eh, jo viime vuosina eh, komissiolta. Eh, edustaja Pietikäinen tehnyt kovasti työtä tehtyjen tarkistusten parissa. Haluaisin kiittää häntä siitä. Ja haluaisin korostaa sitä, että tässä mietinnössä tärkeää on se, että vaaditaan merkittäviä uudistuksia EU-vekaan ja EU-sefiin minun lähestymistapani olisi se, että äh, rahastot olisi avattava äh, uudenlaisille sijoittajille, erityisesti mikrosijoittajille, niin että voimme tukea pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joilla tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta käyttää tällaisia rahastoja, joten mielestäni olisi tärkeää, että tämä kynnys, tämä EU-SEFin käyttökynnys, äh, laskettaisiin 100 000 eurosta 50 000 euroon. Tämä on meidän näkemyksemme GUEssa, mutta olemme valmiita keskustelemaan siitä muiden varjoesittelijöiden kanssa äh, ja katsomaan, että voimmeko löytää tasapainoisen ratkaisun. Nämä kaksi rahastoa niiden on tehtävä avoimemmalla tavalla työtä ja myös maantieteellisesti tasapainoisemmin. Lisäksi tarvitaan myös eriytettyjä kriteerejä, jotka vahvistavat ja tuovat mukaan uudenlaisen logiikan hankkeille, joissa on yhteiskunnallinen sisältö niin, että voimme rohkaista sijoittajia sijoittamaan ähm, tälle alalle, jota usein pidetään korkean riskin alana. Meidän on tehtävä tästä toimivampi niissä jäsenvaltioissa, joissa on taloudellisia vaikeuksia, esimerkiksi nämä 499 jäsentä ja parin sadan tuhannen euron pääoma. Se on liian korkea kynnys kuten minun oma kotimaani Kreikka, joka todella kipeästi tarvitsee investointeja. Lisäksi meidän on varmistettava, että nämä hankkeet leviävät laajalle sekä eri aloille että myös eri Euroopan kolkkiin. Muuten syntyy sellainen tilanne, että suurin osa määrärahaista päätyy sellaisten ihmisten käsiin, jotka tarvitsevat näitä rahoja vähiten. Rikkaiden maiden toimitusjohtajat keksivät sitten hankkeita, joilla ei ole minkäänlaista kehitystä tai kasvua edistävää vaikutusta. Olen er, erittäin kiitollinen esittelijälle ja varjoesittelijälle. Katsotaan, miten pääsemme asiassa eteenpäin. Kiitos. Thank you very much. Uh, I have... Kiitos. Vihreätä ei ole ketään. Muuta Filip puhuu vihreiden nimissä, oli mikä oli on this. Um... Mm, käsittääkseni olen vihreiden varjoesittelijä. No, puheenjohtajan papereiden mukaan äh, vihreät eivät ole ilmaisseet äh, ketään varjoesittelijää, mutta onnittelut sinulle tästä. Discreetly, yeah. People, uh... Täytyy tässä toimia hienovaraisesti, olisi parempi, että minä nähdä onnittelut Burkkarille, Pietikäiselle mietinnöstä. Uh, yeah, no, I am transparent, you can't see. Minä olen niin läpinäkyvä, että minä, minua näe. Joten onnittelut esittelee hänen edustajalleen mietinnöstä. Olemme samaa mieltä siitä, että uusi järjestelmä varmistaisi sekä markkinointi että hoitopassit ja voitaisiin toimia yhdessä jäsenvaltiossa ja silti voitaisiin hallinnoida toisessakin jäsenvaltiossa rahastoja ja markkinoida kautta Euroopan. Tuemme myös sitä, että tässä tuetaan komission ajatusta ja laajennettaisiin hoitajia, jotka voivat hallinnoida näitä rahastoja näillä e, e, sekä ole kai Josefia, mutta meidän pitäisi olla varovaisia sen suhteen, että pantaisiin jotakin varmistimien mukaan, jos käyttää EUVK, EUSEF etikettiä tavallaan sitä varten, että voitaisiin puhdistaa tavallaan kuvaa ilman, että mitään sisältöä kuitenkaan löytyisi. Tuemme siis siinä, mitä tulee siihen, että otettaisiin huomioon paremmin suhteellisuusperiaate ja tehtäisiin ero alle 250 000 rahastot ja suuremmat, suurempien kohdalla markkina, arvopaperimarkkinaviranomaisille pitäisi asettaa omat vaatimukset. Tästä jo kovasti keskusteltiin ensimmäisellä kierroksella, kun puhuttiin Eusefista ja vaikka varmasti muistatte tässä on kyse investointikynnyksestä näihin rahastoihin, ja me puhuimme silloin sellaista tuhannesta. Miksi? Siksi, että me halusimme vähittäisinvestoijien, jotka eivät ole, miten sanoisin, liian taitavia kovinkaan taitavia rahoituksellisessa mielessä, että he liity tällaisiin riskialt- liian riskialtteisiin rahastoihin ja riskipääomarahastoihin, kun perinteiset rahastot ovat. Sitten me sanomme, että ok, jos on vähittäissijoittaja, oikea taho on juuri yhteisijoitusrahasto, uusisrahasto. Siellähän voidaan investoida riskipääomarahastoihin tai sosiaaliseen yrittäjyyteen erikoistuneisiin rahastoihin, se on mahdollista, mutta silloin investoija hyötyy, sijoittaja järjestelmistä uusissa rahastoissa. Se ei ole sama asia kuin pää, riskipääoman kohdalla tai sosiaalisten EUSEFien kohdalla. Siksi me pidämme kiinni tästä kannasta ja me uskomme, että ei pitäisi vähentää tätä vähimmäissijoitusmäärää. Vielä haluaisin ottaa esille henkilökohtaisesti kolme asiaa. Ensinnäkin, mitä tulee komission etukseen laajentaa omaisuuserien kelpoisuutta valintakelpoisuutta näihin rahastoihin, niin painamme merkille komission pyrkimyksen mahdollistaa, että voidaan investoida pieniin midcapeihin, jossa on tietty määrä työntekijöitä, samoin pk-yrityksiin voidaan investoida kasvumarkkinoilla, mutta olemme hiukan skeptisiä, että muutettaisiin tätä liikevoittotasoa, joka on nyt 50 miljoonaa meidän mielestämme. Tämä on avainparametri. Mitä tulee näihin mm, maksuihin, tuemme todellakin komission pyrkimystä estää jäsenvaltioiden liialliset maksut, maksut jotka liittyvät rajatyltävän markkinointiin näiden rahastojen kohdalla. Samanaikaisesti olemme sitä mieltä, että, että erityisiä sääntöjä pitäisi ottaa käyttöön tässä asetuksessa, jotta voitaisiin määritellä myös rahastonhoitajien maksujärjestelmiä pitäisi pystyä maksimoimaan investoijien rahat, jotka menisivät todella, todella in, sijoituksiin eikä muuhun. Sitten lisätarkistuksella pyrimme varmistaa objektiiviset kriteerit, jotta voidaan mitata sosiaalista myönteistä vaikutusta ja otetaan huomioon myös eh, laitakelpoiset sijoitukset. Joskus tämä voi vaikuttaa myönteisesti ja nämä määritelmät tai vaatimukset voidaan ottaa huomioon myös riskipääoman suhteen. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijän kanssa, jonka kanssa yhteistyö yleensä toimikin hyvin. don't see. Kiitos. En näe ketään EFDDstä täällä. ENF, ei ketään, joka olisi nimitetty. Sitten Catch the Eye, Nina Jill, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä tästä esittelystä. Tämä on tärkeä osa ja muuta koska jos katsotaan pääomasektoria, riskipääomasektoria, niin me olemme vain yksi viidesosa USAsta, vaikkakin muuten taloudessa on rinnakkaisuuksia. Mutta toki tämä liittyy myös Brexit-keskusteluihin, koska eh, Iso-Britannia edustaa noin 6 prosenttia aktiivisesta riskipääomasta EU:ssa. Tämä on hyvin tärkeä asia, mitä tapahtuu ja kuinka tätä tuetaan, kun Brexit tapahtuu. Joten on tärkeää miettiä ratkaisua, joka on toteutettavissa. Nykyinen ehdotus ei tarkastele kolmannen maan kysymystä, ja tätä kautta me voisimme ehkä puuttua tähän. Toinen asia, en ole aivan varma, pitäisikö tässä olla mitään puitteita tälle ulkomaalaisuudelle? Me voisimme miettiä tätä, koska se mitä tässä sanotaan, että arvioiden, vaikutusarvioinnissa sanotaan, että EU-VEKA ja EU-SEFin puitteissa oltiin sitä mieltä, että on liian aikaista avata ulkomaisille pääomille tätä. Ja sitten vielä esit esittelijälle vastaukseksi. En ole varma, että meidän tässä vaiheessa vielä pitäisi keskittyä ESMAan ja pyrkiä vahvistamaan heidän rekisteröintiä. Minusta verotuskysymykset, jos katsotaan tätä ihan eurooppalaisesta näkökulmasta, on tärkeämpää, koska se on se, mikä estää paljon kasvua äh, riskipääoman äh, sektorilla. Eli jos me voisimme puuttua siihen, niin se saattaisi estää tätä sirpaloitumista, mitä nyt on, ja voitaisiin saada riskipääoma kasvamaan. Tiedän, että tämä pitäisi hoitaa, mutta toki siellä on ongelmia sen tekemisessä myös. Kiitos. Kiitos. Sitten Eva Paunova. Thank you very much. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kovasti tämän eh, mietinnön puolella, koska henkilökohtaisesti olen kovasti tehnyt työtä tämän asian parissa ja kasvu on niin kovin tarpeen EU-ssa ja jos me löydämme eh, tapoja kasvun tukemiseen, niin se olisi hyödyksi eh, yhteiskunnillemme ja yrityksillemme. Tämän asetuksen avulla voimme todellakin luoda tuon mahdollisuuden kannustaa talouskasvun poistamalla esteitä ja edistymällä pääomamarkkinaunionissa, josta olemme puhuneet jo varsin pitkään ja mielestäni meidän on ryhdyttävä ähm, tehokkaampiin toimiin, mitä pikemmin sen parempi minä keskustelen kovasti, tai me keskustelemme kovasti yrittäjien kanssa tästä asiasta, mutta emme toteuta tätä. Jos voisimme toteuttaa tämän nopeammin nämä lupauksemme, niin se olisi kyllä tärkeä ensimmäinen askel ja varmasti saan täällä parlamentissa tukea tälle. Tuen sellaista tekstiä, joka poistaa maksut, jotka isäntämaa asettaa EU-SEFille ja mm, haluaisin myös mainita muutamia lukuja, koska ne ovat todella mm, huomattavia. Tällä hetkellä riskipääoma EU:ssa on vain vähemmän kuin 0,1 prosenttia EUn BKTstä. Yhdysvalloissa se on vähän korkeampi ja Israelissa myös ja jotta voisimme tämän kuilun kuroa umpeen, mutta erityisesti jotta voisimme mm, vahvistaa tätä alaa eh, huomattavasti enemmän, meidän on eh, huolellisesti eh, tutkittava nämä vaatimukset, esimerkiksi minimiinvestointivaatimus EU-vekaan e ja EU-sefiin ja siksi toivotan tervetulleeksi että sitä, että tämä, tämä kynnystä laskettaisiin, joten yhdessä esittelijän kanssa voimme varmasti saada aikaan vahvan tekstin, joka ottaa huomioon kaikki nämä kysymykset. Ja tämä olisi erittäin tärkeä rakennuspalikka, kun tätä Peres, before I give the floor to... Ähm, Peres ja sen jälkeen annan esittelyä puheenvuoron. Euh, euh. Kiitoksia ihan niin kuin tässä kollega sanoi ja hänen kaikki eh, kommentit Nina Gillin. Kolme kommenttia minulta kuitenkin. Ensinnäkin, kun tämä järjestelmä otettiin käyttöön, ehkä jo ennen kuin oli käsitettä olemassa pääomamarkkinaunionista, kuitenkin Silloin tiedettiin riskit, tunnettiin riskit ja rajoitteet. Rajoitteena on se, että on parempi tärkeää saada riskipääomaa paremmin liikkeelle Euroopan taloudessa, mistä puuttuu yhdentyneet markkinat riskipääomalta ja se heikentää rahoitusmahdollisuuksia, erityisesti mitä tulee innovointiin luopan. Sitten toisaalta, kun luodaan tämän tyyppisiä eh, kehyksiä, luomme tällaisia niche-markkinoita, siihen liittyy sitten riski, että eh, tässä voi syntyä tällaisia yhteisvaikutuksia, joita ovat epätoivottuja. Sitten mm, voinkin todeta, että mikä on näiden rahastojen mm, se, se pääomäärä, jota rahastot voivat vaatia ja Nestelian kanssa monet kysymykset, mitä tulee rahoitusmarkkinakysymyksiin, mutta hetkessä tilanteessa olisin varsin varautunut sen suhteen, että vähennetään pääomavaatimuksen määrää näissä rahastoissa, koska silloin otetaan, tulee se sellainen mahdollisuus, joka mielestäni olisi aivan vastoin sitä, mihin me pyrimme. Ja globaalimmin ajatellen meidän pitää varmistautua kuitenkin siitä, että rahastojen kestävyys tarkoittaa sitä, että ei ota liikaa riskejä äh, koskien koko markkinoita. Ja sitten jos EAVMlle e lähetetään lainsäädäntöä tästä pääomavaatimuksesta, en puolla tätä ollenkaan, koska minä kunnetan kyllä kovasti arvopaperimarkkinaviranomaista, mutta mielestäni EAVM pystyy hyvin antamaan ja selventämään tilannetta markkinatoimijoille, mutta eikö lainsäätäjässä pitäisi toimia kaikki, mitä voidaan tehdä lainsäädännön kohdalla, pitää tehdä juuri tällä tasolla. Joten minä vetoan pikemminkin sen puolesta jaetaan kunnolla näyttävät nämä tehtävät. Lainsäätäjän pitää kantaa oma vastuunsa, määritellä vaadittavan pääoman määrä, maksettavan pääoman määrä kohtuutasolla ja sitten ESMA on vastuussa muista kysymyksistä täytäntöönpanon puolesta erityisesti ja valvonnasta myös. Mitä tulee sitten lainsäädäntöalaan, niin kuin esittelijäkin, mielestäni meidän pitäisi käyttää tätä tarkastusvaihetta hyväksemme ja lisätä sijoittajan suojelua, mutta myös valvoa sitä, että kyseinen väline voidaan ottaa rahoituksen käyttöön, että voidaan rahoittaa strategisia tärkeitä tavoitteitamme EU-ssa, nimittäin pitkäaikaisia investointeja ja toimittaisiin ympäristöystävällisten hankkeiden puolesta, koska jos pääomamarkkinat eivät toimi näiden tavoitteiden hyväksi, niin se on huono se, ja meidän pitää tarttua tähän lainsäädäntömahdollisuuteen myös tässä mielessä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt sitten annan puheenvuoron vielä esittelijälle Burkhardt. Ole hyvä. Um, uh- Sydämellisesti kiitokset puheenjohtaja. Haluaisin kaikkia varjoesittelijöitä ja myöskin puhujia kiittää kommenteista. Meillä on tullut esiin useita kiinnostavia kysymyksiä ja varmaan tulemme lähentymään. Tietenkin yksityiskohdissa on joitakin vähän erilaisia ajatuksia, erityisesti mitä tulee Esman rooliin. Kummatkin rouvat tässä oikealla puolella niin sen nostivat esiin pervaus ja Niina. Tärkeää lopulta on kuitenkin se, että saamme aikaan asetuksen, joka todellakin tukee alaa itsessään niin, että saadaan vielä enemmän kasvu, kannustimia kasvuun Toisaalta on myös tärkeää, että tulevaisuudessa varmistamme näiden rahastojen vakauden. Se on erittäin tärkeää ja siksi meidän on nyt tarkkaan harkittava sitten, miten nämä mm, säännöt jaetaan, nämä roolit jaetaan. Olemme saaneet hyvän mietintöluonnoksen Sirpa Pietikäiseltä ja ensi viikkoina varmasti tulemme käymään mielenkiintoisia keskusteluja tästä asiasta. Sydämiset kiitokset esittelijän nimissä. Deadline for the amendment. Kiitos. Tarkistusten määräaika on 24. tammikuuta. Meillä on hieman enemmän aikaa tässä kuin vastuuvapausmenettelyssä. Sitten niistä puhutaan kokouksessa 27.–28. helmikuuta ja äänestys ja toivon mukaan varjoesittelijät voivat, ehtivät sopia kaikista näistä asioista ennen sitä mutta äänestys on Ekonissa maaliskuun lopussa 22. maaliskuuta. Kiitokset ja ennen kuin siirrymme kohtaan numero 10, annan puheenjohtajuuden eh, Gabriel Matolle. Okay, thank you. Sure. Kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille. Toivotan kaikkea hyvää Tällä uudelle vuodelle sitten äänestyslistalla. Meillä on vielä tässä hiukan aikaa. Wait a while. What is coming there? Reporters. mestelijä.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

Okay, we can restart as 11.15. No niin, jatkamme kello on 11.15. Ja jatkan espanjaksi. Punto numero 10. Nyt olemme kohdassa 10, pankkiunioni vuosi kertomus 16 on tehty 437 tarkistusta. Esittelijä on laatinut lukuisia kompromisseja lähes kaikki tarkastukset, kun ei tullut käsiteltyä. Meillä oli varjo esittelen kokoisia hyvin edistyttiin. Nyt annetaankin sitten suoraan puheenvuoro esittelijä Hybnerille. Kiitoksia kovasti Haluaisin ehkä alkaa pienellä korjauksella. Olemme kyllä kaukana siitä, että suurin osa tarkistuksia olisi tullut huomioon otetuksi. Onnistuin kyllä ehdottamaan noin 30. Nyt meillä on noin 30 tar- kompromissitarkistusta ja sitten on vielä monia tarkistuksia jäljellä. On ihan mahdotonta saat, oli mahdollista niitä mukaan kompromisseihin. Kompromissien laatiminen on vieläkin täällä vaikeaa, koska on vaikea tietää, mikä tarkistuksen kohdalla on poliittisen ryhmien linja. On paljonkin vapauksia olemassa erilaisia näkemyksiä ryhmien sisälläkin, ja tämäkin tekee asiasta hankalaa. Ja yksi pääponnistelusta kompromissien kohdalla liittyy siihen, että löydetään johdonmukainen ja otetaan mukaan kaikki ne tarvittavat tekijät, jotta kompromissit tyydyttävät monia ryhmiä, mutta silti ollaan johdonmukaisia sisällön kannalta. Tänään me keskustelemme aikana, jolloin varjoesittelijät jo tekevät työtä ja on saatu aika paljon edistystä – aikaan. Viime viikolla oli kokous ja nyt olemme siinä vaiheessa, että kirjallisesti voidaan selventää joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät kompromisseihin, mutta jos tälle vielä keskusteluttu, seuraava kokous pidetään Strasburgissa. Toivon, että olemme valmiit ekonäänestykseen äänestykseen 25. päivä. ottaisi nyt esille moniakin kysymyksiä, joiden kohdalla kompromisseja ollaan tekemässä, ja ne ovat mielestäni myös tärkeitä ja uskokseni myös vaikeita asioita. Ajattelen mietinnön haasteita, ja haasteita edessä on ensimmäinen asia, josta kompromissista neuvoteltiin, liittyi tilanteeseen pankkisektorilla, mitä tulee näihin järjestettömiin lainoihin, mutta myös kannattavuuskysymykset ovat mukana. Ja tämä on aika help, suhteellisen helppoa äh, löytää laajaa kompromissia diagnoosista. Me kaikki pidämme tätä kysymystä perustavanlaatuisena ongelmana, huolestuttavana asiana tällä hetkellä. Ja että tulee diagnooseihin, kansalliset maksukyllait, eh, ensi- ja toiset markkinat, kasvukysymykset, kaikki nämä ovat aika helppoja asioita ratkaista. Niistä löytyy kyllä yhteinen linja. Sitten oli joitakin mielipideeroja koskien ajoitusta. Jotkut kollegat pitävät tätä kysymystä todella kiireellisenä asiana, niin toiset taas ovat sitä mieltä, että tarvitaan aikaa, jotta löydetään oikeat ratkaisut. Mm. Myös uudistuksista, joita tarvitaan, ollaan samalla linjalla Käsittelemme myös Euroopan tason oloa, mutta samalla pitää ottaa huomioon kansallinen lainsäädäntö, koska monet kysymykset liittyvät kansalliseen lainsäädäntöön. Me saimme jo alkuperäiset kompromissit hiukan vahvemmaksi kuin mitä tulee EKPn osallistumiseen ja pyritään luoda markkinoita järjestämättömille lainoille. Uskon, että olemme aika lähellä kompromissia näistä kysymyksistä. Sitten toinen asia, joka on todella dramaattisen vaikea Nimittäin kun pyritään tekemään kompromissia valtion velasta. Meillä oli varsin paljon tarkistuksia asiasta koskien valtionvelkakysymystä ja tässä kun pitää löytää ryhmien kanta, niin se on vaikeaa sekin, mutta mielestäni onnistuimme kokoamaan yhteen tarkistukset, joissa hyötyjä ja haittoja selkeästi esitetään riippuen myös niiden vakavaraisuuskohtelusta. Ja ymmärtääkseni kaikkikin täällä ymmärtävät, että olemme sellaisessa tilanteessa, että edelleenkin odotamme tuloksia. FSB ja finanssimarkkinoiden vakaudenvalvontaryhmältä, joka työstää näitä kysymyksiä. Me emme aio ottaa mitään lopullista kantaa näihin kysymyksiin. Pyrimme löytämään kompromisseja, mutta sitten olemme keskustelleet myös kansainvälistä standardeista, riskipainotteista, omaisuuseristä ja on pohdittu Baselin komitean tekemää työtä. Ja tähän liittyy myös dilemma siitä, pitäisikö meidän vahvasti ehdoitta esittää tarve noudattaa kansallisia, ja kansallisia standardeja, koska jotkut kollegat pikemminkin haluaisivat nimittäin, että olisi tiettyjä kynnysarvoja, joiden pohjalta voitaisiin erkaantua kansallisesta standardista. EU pitäisi tehdä kuitenkin kaikkensa, että se pystyy vaikuttamaan kansainvälisen tason toimintaan, eikä niinkään, että se jatkuvasti suhtautuisi niin, että emme ole mukana. Jos olemme tyytymättömiä niin tulokseen, niin sitten vain emme osallistu kansainvälisiin standardeihin. Mielestäni tässä olemme saaneet aika hy- hyvää kompromissia aikaan ja olemme samoissa, samalla linjoilla, mitä tulee EUn läsnäolen kansainvälisissä foorumeissa koskien juuri näitä kysymyksiä, jotka liittyvät tällaisen kansainvälisen Ja tässä olemme käyttäneet Silvi Gularin ehdotusta, vaikkakin olemme sitä mieltä, että hän on hiukan heikentänyt tätä tietyllä lisäyksellä. Me ehdottaisimme, että toimme hiukan tiukemmassa hengessä ja toivottavasti hän pystyy hyväksymään tämän ehdotuksen. Sitten vielä meillä ei ole kovinkaan suuria mielipideeroja, mitä tulee kansallisiin, kansalliseen, kansallisiin vaihtoehtoihin ja harkintavaltaan ja pääomavaatimusjärjestykseen. Siinä ei ole mitään pahempia ongelmia. Sitten tämä kuuluisa kysymys, too big to fail, liian suuri kaatumaan edelleenkin. Todetaan, että olemme tyytymättömiä tilanteeseen Ekonissa ja parlamentissa, mutta henkilökohtaisesti uskon, että meidän pitäisi tarkastella tätä kysymystä myös jotenkin objektiivisemmin ja nähdä myös, missä määrin on edistytty. Kuitenkin tällainen elefanttihuoneesta löytyy, joka on tämä öö, ähm, BSR-kysymys, mutta tässä kompromississa saattaa olla aika heikko tämä siis tämä yhteinen kriisinratkaisuneuvosto. Me keskustelimme myös näistä Beilin välineiden myynnistä, joka perustuu väärin perusteisiin. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi avata uudestaan MIFID-direktiiviä sovimme kollegojen kanssa siitä, että vihreät ja ALDE laatisivat kompromissin uudesta luvusta koskien Brexitiä, jota yksi kompromissi on vieläkin tulossa. En usko, että sitä on vaikea hyväksyä. Odotan vieläkin sitä kompromissista, jossa, jonka vihreät ja sosiaaliset lupasivat uudesta kohdasta, kun puhutaan makrovakauteen liittyvistä politiikoista, ehdotuksista. Uskon, että nyt ollaan suuntana on, suunta on oikea ajatellen kompromisseja, mutta siis tarkistuksia kyllä tulee varsin paljon, josta pitää äänestyttää. Kiitoksia. Sitten varjoesittelyiden vuoro neljä minuuttia jokaiselle. Ensin ST-ryhmä. Merci, merci monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnä kiittää Danuta Hybneriä Hänellä on tol- häneltä todellakin löytyy kompromissihenkeä ja sitä vartaankin, koska helppoa tämä ei tule olemaan. Enkä nyt voi lisätä mitään siihen, mitä hän sanoi näistä keskusteluista, joita meillä on ollut varjoesittelijäkokouksessa hän otti esille laajasti kaikki vaikeudet, joita edessä on. Haluaisin vain sanoa, että nyt vihreiden kanssa olemme laatimassa kompromisseja makrotason vakaudesta ja toivon, että se voidaan lähettää vielä tämän päivän aikana teille. Kun näen nämä lukuisat tarkistukset, mitä luen, niin olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän pitää parantaa tässä olennaiseen, jos me haluamme, että mietintö täyttää tavoitteensa, siis antaa viestin ja varmistaa jatkon pankkiunionin toteuttamiselle. Sehän tässä parlamentilla on päätehtävänä pitää tarkastella, miten täytäntöön pannaan eri sääntöjä lainsäädäntö, jota me hyväksymme. Täytyy tarkastella, mikä toimii hyvin, mikä toimii vähemmän hyvin ja mitä sitten taas koko puuttuu. Joten myönteisten asioiden parissa voidaan mainita, että lopultakin pankkien kriisiratkaisu- ja elvytysdirektiivi on siirretty kansallisen lainsäädäntön yhteinen Rahasto on hyvissä kantemissa yhteiset valvontaryhmät tuntuvat toimimaan aika hyvin, mutta luonnollisesti tämä on liian suuri kaatumaan kysymys on ratkaisematta vieläkin, puuttuu sitten vielä kolmas pilaripankkiunionista ja puuttuu tämä varautumisjärjestö Ilman tätä pankkiunioni ei voi olla täydellinen. Olen myös sitä mieltä muuten, että olemme samaa mieltä suurista periaatteista ja diagnooseista, mikä toimii ja mikä ei toimi. Mutta mielipideero tietenkin on siitä, miten toteutetaan, korjataan näitä puutoksia. Mielestäni on, ei voida kuvitella, että pystymme löytämään ratkaisuja kaikkiin näihin kysymyksiin aikataulun mukaisesti. Se on varmasti mahdotonta. on mm, sitten on tämä komission ehdotus edisistä, josta vielä keskustellaan. Valtuusjärjestelmässä sitten Basel kolmonen paketista pitää vielä täysin keskustella. Varoittaisin siitä, että me emme halua sitä, että näiden neuvottelujen lopputulosta arvioidaan mitenkään tässä mietinnössä. Mielestäni on ihan normaalia, oikeutettua, perusteltua, että jokainen ryhmä yksilö myös esittää oman kantansa ja ehdottaa tarkistuksia ja osaa, mikä on oma näkemyksensä tätä kautta. Mutta jos me haluamme olla johdonmukaisia asiassa, meidän pitää löytää kompromisseja ilman, että ennalta mietitään, minkälaisia keskustelua käydään toisaalle ja millaisiin tuloksiin tullaan. Huomaan, että olette kärsimätön siellä puheenjohtaja. Lopetan tähän ja haluan todella kertoa, että meidän ryhmämme on valmis tekemään kaikensa, jotta saadaan aikaan teksti, joka on, jossa viesti on tarpeeksi vahva ilman, että teimme mitään päätöksiä niistä kysymyksistä, jotka pitää jatkossa vielä päättää. Kiitoksia. Sitten ECR. Herra Sarvati. Mr. Lunes uh, is the for this file. Ask me to... Edustaja Lunes, joka on varjoesittelijä, pyysi esittämään anteeksi pyytönsä, että hän ei voinut olla nyt paikalla. Minä luen hänen lausuntonsa hänen puolestaan. Herra Lunes haluaisi kiittää esittelijää hänen äh, lausunto, äh, hänen äh, kompromissiehdotuksista, jotka vaikuttavat tasapainoisilta. Äh, ECR pyysi Ekonissa esittelijä miettimään sitä, että hän poistaisi tämän erillisen mahdollisuuden varautumisjärjestelylle ja pitäytymään kolmessa luvussa, yksi jokaiselle kolmelle pankkiunionin pilarille. Me olemme tyytyväisiä siitä, että esittelijä hyväksyy tämän rakenteen muuttamisen. Muita, muut ECRn tarkistukset keskittyvät esimerkiksi tähän liian iso kaatumaan sekä tämä hallitussuojajärjestelmä. Olemme tyytyväisiä, kun näemme, että esittelijä on ottanut mukaan ideoita monista eri ryhmistä näihin kompromissiluonnoksiin. Mitä tulee pilarin kolme pankkiunionissa, siihen tehtiin hyvin paljon tarkistuksia ja ne menevät hyvin eri suuntiin. Tämä asia, joka on nyt erittäin tärkeä, se pitää tässä nyt hoitaa muutamassa luvussa ja rivissä ja sen vuoksi tämä on myös vielä haastavampaa. Tämän huomioon ottaen herra Lones haluaisi viitata tähän hyvin tasapainoiseen kohtaan, jossa käsitellään edistä eurooppalaista talletussuojajärjestelmää ja odottaa hyviä neuvotteluita ja kompromissi, uusia kompromissiehdotuksia Strasbourgissa. Me haluamme jatkaa rakentavaa kompromissien laatimista esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa ja toivomme, että yhdessä saamme aikaiseksi mietinnön, joka on selkeä, kunnianhimoinen ja realistinen. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Alde, tai ketään ole paikalla sieltä, joten Gue, herra McCarthy. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle työstä kompromissitarkistusten puitosta, josta juuri nyt neuvotellaan. Olen pahoillani, että en voinut osallistua viimeiseen varjoesittelyn kokoukseen, mutta tulee varmasti olemaan seuraavissa kokouksissa. Muutama yleinen kommentti ja sitten ehkä vähän tarkempia kommentteja sähköpostitse ja kokouksissa myöhemmin. Haluan toivottaa tervetulleeksi eh, sen työn, joka on tehty eh, kompromissien suhteen, jossa on arvioitu eh, järjestämättömien rainojen ongelmaa ja on huomioitu se, että tämä liittyy myös kysynnäpuolen ongelmiin. On hyvä myös, että on huomioitu varjopankkialan sääntely ja e, on otettu mukaan lausunto, että kun on kyse e, tappion e, absorboinnista, meidän täytyy perustaa se minimistandardeihin. Olen iloinen siitä, että tämä nykyinen ratkaisu, yhteisen kriisin rahaston kautta ei ole riittävä, jotta voitaisiin ehkäistä veronmaksajien pankkipelastuksia. Me olemme samaa mieltä siitä, että ähm, bailout-ehdot äh, reuna-alueen mailla ja äh, Euroopan investointisuunnitelman äh, puutteet ovat vaikeuttaneet tähän. Kun on kyse valtion velasta, niin ähm, jotkut jäsenvaltiot vaikka pidetään joidenkin jäsenvaltioita se, että halutaan valvontaa vähentää, sitä on haitallista, niin stressitestiprosessissa on nähty, että Saksan mm, Deutsche Bankia on äh, käsitelty äh, erityisellä tavalla ja tämä pitäisi huomioida tässä mm, mietinnössä. Kun jotain näin väärää tapahtuu, on tärkeää, että me ilmaisemme huolemme kollektiivisesti. Toivottavasti tästä voidaan saada aikaan vielä eräs kompromissi. On myös erittäin tärkeää huomata se tosiseikka, että nykyiset vähäiset kompromissit siitä, miten käsitellä tämä, tämä liian iso kaatumaan ongelma, eivät ole riittäviä. Me olemme pitkään vaatineet, että ryhdytään toimiin ja jaetaan pankit investointipankkeihin ja kaupallisiin pankkeihin. Investointipankkeja pitäisi olla rajallisen kokoisia ja niille pitäisi antaa mahdollisuus kaatua. Tämä ei ole kovinkaan radikaali ehdotus, mutta sillä ole pelkästään vasemmiston tukea, vaan itse asiassa tämä korkean tason ryhmä, joka käsitteli EUn pankkisektorin uudistusta ja teki tämän ehdotuksen. Meidän on vaadittava tämän ehdotuksen etenemistä. Nämä ovat vain joitakin prioriteetteja. Toivon, kovasti yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa ja odotan sitä. Thank you, Chair. On, on... Kiitoksia puheenjohtaja Varjo Sven Giegoldin puolesta haluaisin kiittää esittelijää hyvästä lausuntomietintöluonnoksesta ja hyvästä yhteistyöstä. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että kohdat mietinnössä ovat väärän suuntaisia, koska rahoitussektori on niin monimutkainen ja vieläkin jotkut pankit ovat alipääomitettuja Tämän täytyy muuttua. Tähän mennessä valiokunta on suojellut rahoitusvakautta ja meidän pitäisi pitää kiittää sitä linjasta eikä alkaa edistää äh, sääntelyn purkamista. Jotkut ehdotukset ovat päässeet ensimmäiseen kompromissiin, on tästä tyytyväisiä erityisesti tarve säännellä nopeasti kasvavaa varjopankkisektoria sitten vedota pienempään pankkivuoksiin ja vakavaraisuussäännöt sopivat paremmin erityyppisiin pankkeihin. Olemme myös tyytyväisiä, että on yhteistä henkeä, halutaan kattaa tärkeimpiä kysymyksiä näissä kompromisseissa. Esimerkiksi pyritään tarttua väärinkäytöksiin, kun myydään rahoitusvälineitä vähittäissijoittajille. Tämä on tärkeä kysymys maissa, kuten Italia esimerkiksi tällä hetkellä. Samoin pyritään vahvistamaan makrovakaudellista puitteistoa ja uudessa kompromississa pyrimme käsittelemään tätä tarkemmin. Sitten kolmanneksi haluamme korostaa sitä, että tämmöiset neuvot, jotka seuraavat yhdistyneen kuningaskunnan kansanedustajia, ne pitäisi johtaa yhtäläiseen toimintatilanteeseen EUn ja EUn ulkoisten rahoituslaitosten välillä haluaisimme ilmaista tukemme jollekin tarkistukselle, joita kollegat muista ryhmistä ovat tehneet. Olemme samaa mieltä esimerkiksi siitä, että kiireellisesti täytyy ottaa käyttöön pankkiuudistusjärjestelmä ennen kuin syntyy näitä too big to fail tilanteita, on tärkeää säilyttää harkintavalta ratkaisu viranomaisten kohdalla, kun mitä tulee MRL-vaatimuksiin. Tuemme myös vahvasti Silvi Gularin pyyntöä vahvistaa vastuuvelvollisuutta kansainvälisissä tahoissa, kuten Baselin komiteassa suhteessa EK, niin halusimme vahvistaa EKPn avoimuutta yleisön suuntaan, mitä tulee tiedosta, päätöksestä ilmoittamiseen ja suuntaviivoista ilmoittamiseen. Vielä lopuksi haluaisin sanoa tärkeän kysymyksen siitä, että haluamme jakaa huolemme siitä, että lasketaan ensimmäisen pilarin pääomavaatimuksia ja kompromissi puhutaan pääomaohjeistusta, pääomaohjeistuksesta. Sitten valvojat ovat jo alkaneet kysymyksen, että pankit voisivat maksaa bonuksia ja osinkoja. 27. joulukuuta Reuters ilmoitti EKPn myöhäistä jouluista Deutsche Bankilla se laski pääomavaatimuksen 10 prosentista 9, johonkin. Viimeisten tulosten valossa Deutsche Bank olisi, se tarvitsi 4,8 miljoonaa euroa. Nämä ovat relevantteja kysymyksiä, joihin haluaisimme puuttua ja olemme valmiit yhteistyöhön esittelijän ja kollegojen kanssa. Kiitoksia. No Täällä ei ole enempää varjoesittelijöitä. Joten seuraavaksi Catch the Eye, Eva Pakonava. I would like to... Kiitos. Haluaisin kiittää edustaja Hybneriä erinomaisesta työstä, jonka hän on tehnyt tämän lausuntoluonnoksen parissa. Meillä on erittäin hyvä perusta ja pohja työllemme tässä hyvin äh, vaikeassa ja arassakin asiassa. Ei liene salaisuus kellekään, että osa haasteista liittyvät pankkiunionin loppuun saattamiseen ja hienosäätöön. Jotkut ovat sitä mieltä, että nämä haasteet on hoidettava vain neuvoston ja jäsenvaltioiden taholla. Minä uskon, että jos me haluamme vahvistaa monetaarista unionia ja va- raha ja vakautta euroalueella, niin parlamentin täytyy ehdottomasti olla aktiivisesti mukana pankkiunionin loppuun viemisessä. Olen samaa mieltä huolenaiheesta kollegoiden kanssa, SRBn ja muiden viranomaisten valvontamahdollisuuksista, mutta kuten monet jäsenet kritisoivat paljon ilman, että tarjoavat mitään selkeitä ratkaisuja. Meidän täytyy olla selkeämpiä tällä ratkaisupuolella. Yksi ratkaisu voisi olla se, että huolehdittaisiin siitä, että järjestämättömät lainat toimisivat markkinaperiaatteiden mukaisesti. Ja se voisi, me, me, meidän täytyy yrittää saada mahdollisimman vahva yhteinen teksti. Kiitos. Ja sitten vielä esittely. Ai. Kiitoksia. Onko vielä? äh, Ester. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Hän nosti käteni varsin myöhään, koska alun perin minä en tietenkään olisi halunnut puuttua prosessiin, joka on selvästikin menossa ihan hyvin ja joka on pätevissä käsissä. Haluaisin kiittää esittelijä, joka tekee erinomaista työtä varjoesittelijätiiminsä kanssa. Haluan kiittää häntä siitä, että hänen myös ihan tavalliset mepit voivat olla yhteydessä mietinnön tiimoilta jo ennen tarkistusta jäten määräaikaa ja nyt kun neuvottelut ovat käynnissä. Haluan tuota tervetulleeksi Delvon sanat, nimittäin se, että mietinnössä on useita asioita, joissa raportointia tapahtuu alkaisessa vaiheessa, jos menemme ihan pikku yksityiskohtiin, kuten aikataulu, nopeus, ehdollisuus, niin sitten olen aivan varma, että tässä vaiheessa emme yhteisymmärrykseen ryhmien kesken pääse. Esimerkiksi talletussuojajärjestelmän esittelijänä, ja se on yksi näistä asioista, niin voin sanoa, että Äh, emmekä voisi sopia, että sanomme, että aivan selvästikään pankkiunio ei ole valmis. Meillä on kaksi pilaria, jotka ovat täysin eurooppalaisia, kolmas ei ole. Me tarvitsemme täyden kolmannen pilarin, joten me äh, yhtä lailla äh, pidämme tarpeellisena kiireellisenä, että se saadaan aikaan, mutta emme mene näihin pikkuyksityiskohtiin. Ja kiitän esittelijää tästä, koska mielestäni tämä on tässä vaiheessa se, mikä meidän pitäisi sanoa. Kiitos. Kiitoksia. mutta puheenvuoropyyntöjä pyyntöjä ei ole, joten esittelijä. Kiitoksia, ei paljon lisättävää. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Ester äsken otti esille. Hän sanoi, että meidän pitää suhtautua tietyllä tavalla tähän asiaan, eikä avata uudestaan kysymykset, jotka liittyvät menevän työhön. Sama koskee päätettyjä asioita, vaikka Baasista ei avata BSR-kysymystä eikä jotakin muitakaan kysymyksiä Me emme vielä voi kaikkia kysymyksiä tässä vaiheessa kommentoida tai kritisoida. Tältä pohjalta uskon, että pystymme, voimme noudattaa kunnata kaikkea niitä kompromisseja, joita saadaan aikaan. Sitten yksi asia, jonka ottaisin esille vielä, kun ensimmäistä kertaa keskustelimme mietinnöstä Ekonissa, tuli selväksi puheenvuoroista, että halutaan ottaa kaikki sektoriin kuuluva tähän mietintöön. Voitaisiin ratkaista kaikkien pankkien ongelmia ja niin edelleen Euroopassa. Tämä olisi valtava haaste. Olisi hyvä, että ei ryhdytä tällaiseen joulukuusen koristelutoimintaan vuosikertomuksen yhteydessä. Siinähän on jatkoa tulossa tulevina vuosina, Silloin, joten toivon, että että ollaan järkeviä ja poliittiset myös ymmärtävät tämän vaatimuksen noita yritämme toteuttaa kompromisseissa, mutta se voi olla sitten vaikeampaa, kun puhutaan tarkistuksista, jotka ovat tällaisia yksittäisiä tarkistuksia. Ymmärrän, että kollegat haluavat kompromisseja kaikista kysymyksistä. Nyt sitten halutaan, että kirjallisesti edetään asioissa ja pyritään identifioimaan joitakin mahdollisia kompromisseja, saada niitä mm, hieno säädettyä. Tässä kollegat toivovat aktiivisesti tällä välinkin ennen seuraavaa kokousta, jotta saadaan mietintö valmiiksi 25 tammikuuta mennessä, jolloin äänestetään. Kiitän tietenkin kaikkia kollegoja, jotka ovat tehneet tarkistuksia ja osallistuneet keskusteluun. Tämä on ollut todella hyödyllistä. Kiitoksia. Kiitoksia Danuta. Tästä äänestetään Ekonissa 25. tammikuuta on Tämä menee joko helmi- tai maaliskuussa. Seuraava kohta, 11 muut asiat, mitä ei ole Seuraava kokous 25. tammikuuta. Ja nyt siirrytään saliin 3C50 Ekon Libe-yhteiskokoukseen. Kiitoksia.